Hyväksytty. Nyt sitten komission työohjelma, komission eh, julkilausuma, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker saa seuraavaksi puheenvuoron. Herr Präsident, es fällt schwer. <clears throat> Puhemies. On nyt hienoa olla täällä Euroopan parlamentissa keskustelemassa komission työohjelmasta – Tehän totesitte juuri mitä hirveää on tapahtunut tänä aamuna Pakistanissa. Mutta komission nimissä voin kuitenkin kiittää palkinnon myöntämisestä. Itse olen saanut myöskin tämän Karle Suuri palkinnon. Palkintohan kuuluu kansalle ja vuonna 2006 itse sain tämän palkinnon. Kalsuuripalkinnon saajaluettelo on nyt yhä vaikuttavampi, puhemies. Niin sitten komission työohjelma Haluaisin sanoa, että vaalikampanjan aikana minusta tuntui, että te olitte ystävällismielinen kilpailijani, kuten Gi ja muutkin, ja että Euroopan kansalaiset halusivat uuden alun Eurooppaan. Se on ainakin se vaikutelma, joka minut tuli sen jälkeen, kun kävin parissa kymmenessä maassa ja 33 eurooppalaisessa kaupungissa. Eli olen jälleen rakastunut Eurooppaan, koska hyvin harvoin näin nopeassa ajassa käydä näin monessa paikassa ja nähdä näin monenlaisia ihmisiä. Kun uusi komissio asetettiin tehtävänsä, me sovimme siitä, että keskitymme nyt tärkeimpiin tehtäviin ja käsittelemme suuria aiheita, suuria suuntaviivoja, joista kerroin teille jo 15. heinäkuuta ja lokakuun lopussa. Ja olimme samaa mieltä siitä, että kaikki Euroopan ongelmat eivät välttämättä ole EUn ongelmia, eivätkä komission ongelmia, koska monethan meistä ajattelivat, että meidän täytyy nyt muistaa toisiaisuusperiaate ja jättää valtaa sille tasolle, jolla näitä rat- ongelmia voidaan ratkaista jäsenvaltiot, alueet, alueyhteisöt, ne itse pystyvät paremmin ratkaisemaan ongelmia, joita Euroopassa on. No, näiden periaatteiden pohjalta ja suuntavivojen pohjalta, josta komissiossa on sovittu, me olemme tarkastelleet 452 lainsäädäntöaloitetta, joita tällä hetkellä tarkastellaan ja joista käydään keskustelua. Me muistelimme suuria prioriteetteja, joita EU:ssa tällä hetkellä on. Ja suuri prioriteetti selkeästikin liittyy kasvuun ja työllisyyteen. Ja kolme viikkoa toimintansa aloittamisen jälkeen komissio ehdotti kunnianhimoista investointisuunnitelmaa, joka on nyt mielissämme ja joita käsitellään seuraavan kuuden kuukauden aikana kokouksissa myöskin Euroopan parlamentin kanssa. Puhemies, me halusimme rajoittaa uusien aloitteiden määrää, jotka käynnistetään. Komissiohan aikaisemmin esitteli jopa 130 uutta aloitetta vuodessa, mutta ensi vuodelle me esitämme 23 hanketta. Kyse on ensi vuoden ohjelmasta eikä viiden vuoden ohjelmasta. Eli uusia hankkeita on rajoitettu ja sovellamme periaatetta, jonka mukaan vedämme pois tai korjaamme tai muutamme 83 tekstiä, joita juuri parhaillaan käsitellään. Uusien hankkeiden joukossa tämän investointisuunnitelman lisäksi on myöskin kaikki, joka liittyy verotukseen. Toistan vielä, että komissio ensi vuoden alkupuolella esittelee ehdotuksen, joka liittyy liittyy ennakkopäätösten automaattiseen vaihtoon, tax ruling, kuten sanotaan. Ja tämän lisäksi komissio esittelee toimintaohjelman, jolla torjutaan veronkiertoa ja veropetoksia. Periaate on se, että se maa, johon varat sijoitetaan, on myöskin maa, jossa verot kannetaan. Ja hyvin ystävällisesti haluaisin sanoa, että ymmärrän kyllä, että päivästä toiseen näistä asioista puhutaan. Ja nyt voin luvata teille, että tämä tulee toteutumaan vuonna 2015. Franz Timmermans, jota haluaisin nyt onnitella komission työn koordinoinnista. Hän on tavannut kaikki komission jäsenet ja nyt meillä on sitten tämä työohjelma. Olemme tästä keskustelleet Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja täytyy sanoa, että hänellä on ansioita. Ja näin ollen, puhemies, haluaisin antaa nyt puheenvuoron komission ensimmäiselle varapuheenjohtajalle. Kiitos. Vielen Dank. Kiitokset. Sitten komission varapuheenjohtaja herra Timmermans, olkaa hyvä. Let me briefly... Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin onnitella puhemiestä. Tämä Karle Suuri palkinto on sellainen, joka myönnetään asiasta, joka on meille molemmille hyvin, hyvin rakas ja se myönnetään myös paikassa, joka on meille tärkeä, nimittäin ahenista käsin ja se on Euroopan historiassa tärkeä. Kaarle Suuren palkinnon historia linkittyy hyvin tiiviisti toisen maailmansodan jälkeisten haavojen parantamiseen ja kun sellainen kunnia ihmiselle suodaan, että tämä palkinto hänelle myönnetään, niin se on todella suuri asia ja haluan onnitella teitä tästä. And through you, Mr. President, I... Ja puhemiehen kautta haluaisin kiittää koko parlamenttia yhteistyöstä tämän komission työohjelman valmistelussa. Kuten puheenjohtaja Juncker juuri sanoi, me haluamme keskittyä tärkeisiin prioriteetteihin ensi vuodelle ja me haluamme nimenomaan keskittyä ensi vuoteen eikä sen jälkeen tuleviin vuosiin. Totta kai komissiolla on prioriteetteja myös ensi vuoden jälkeiselle ajalle, mutta ne sisältyvät sitten ensi vuoden jälkeisiin työohjelmiin. Tämä komissio haluaa nyt saada aikaan muutoksen siinä, miten me työskentelemme, mutta se voidaan tehdä ainoastaan hyvin tiiviissä yhteistyössä tämän parlamentin ja neuvoston kanssa. Tänään esittelemme komission työohjelmaa ja se on samalla kutsu Euroopan parlamentille, jotta sitä voitaisiin käyttää keskustelun avauksena meidän välillämme ja myös kolmannen lainsäätäjän mukaanottamisessa tähän keskusteluun. Kuten puheenjohtaja tässä sanoi, listalla on 23 uutta toimenpidettä. Emme enää luetteloi aivan kaikkea siinä pelossa, että jotain jäisi pois, vaan keskitymme niihin asioihin, joita todella aiomme toteuttaa vuonna 2015, ei enempää eikä vähempää. Tämä ei tarkoita sitä, että tulevaisuuden aloitteita ei valmisteltaisi, muun muassa talousasioihin liittyen vuodelle 2017 muun muassa monivuotinen rahoituskehys, sen puolivälitarkastelu. Totta kai sitä työtä tehdään ja parlamentti pidetään siinä asiassa ajan tasalla. Ensimmäinen prioriteettimme, kuten puheenjohtaja sanoi, on pystyä toteuttamaan tämä investointisuunnitelma Euroopalle. Me haluaisimme edetä tässä mandaattimme ensi kuukausien aikana ja haluamme panna täytäntöön tätä suunnitelmaa, saada aikaan julkisia ja yksityisiä investointeja vähintään 315 miljardin euron edestä seuraavina kuukausina. Meillä on myös varsin kunnianhimoinen digitaalisten sisämarkkinoiden paketti, joka tähtää tämän tärkeän alan kehittämiseen. Tärkeää on muun muassa televiestintä, lainsäädännön kehittäminen, tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen ja myös kuluttajien suojan kehittäminen digitaalisissa hankinnoissa, verkkoostoksissa ja myös digitalisaation edistäminen. Me haluamme myös edistää Euroopan energiaunionia. On todella tärkeää taata energian toimitusvarmuus, integroida kansalliset energiamarkkinat, vähentää energian äh, kysyntää Euroopassa ja kehittää myös uusiutuvaa energiateknologiaa. Myös talous- ja rahaliiton syventäminen on euroalueelle välttämätöntä. Me haluamme luoda pääomaunionin, joka sijoittaa Eurooppaan. Samaan aikaan haluamme sijoittaa ja edistää sosiaalista vuoropuhelua kaikilla tasoilla. Me haluamme edistää myös oikeudenmukaisuutta ja mahdollisuuksia yhteiskunnassamme. Tarkastelemme uusia mahdollisuuksia saada ihmisiä mukaan jäsenvaltioissa, erityisesti työelämään haluamme saada nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. Haluamme varmistaa, että heillä on ne taidot, joilla he pysyvät työmarkkinoilla pitkään. Esittelemme toimenpidepaketin, joka edesauttaa työvoiman liikkuvuutta. Haluamme samaan aikaan myös taata sen, että sosiaalietuuksia ei väärin käytetä jäsenvaltioissa. Kansalaiset ovat hyvin kiinnostuneita näistä sosiaalisista asioista, mutta myös verotusasioista. Kansalaisia kiinnostaa se, että verot kannetaan niissä maissa, joissa tuotot syntyvät, ja tähän luen mukaan myös digitaalimarkkinat. Haluamme lisätä veropäätösten läpinäkyvyyttä ja lanseerata uudelleen tämän yhtenäisen yhdistetyn yritysvero yritysveron. Myös maahanmuuttoasioihin tarvitaan yhtenäinen lähestymistapa. Kansalaiset odottavat, että tämä asia hoidetaan Euroopassa paremmin ja samaan aikaan Eurooppa pysyy hyvänä kohteena koulutetulle työvoimalle. Me tarvitsemme tähän asiaan paremman lähestymistavan. Myös demo, demokraattista legitimiteettiä Euroopassa on kehitettävä. Ja tähän työhön otamme mukaan mielellämme sidosryhmiä ja odotan keskustelua parlamentin kanssa siitä, kuinka tässä asiassa päästään eteenpäin. Tarkastelemme sitä, mitä nyt teemme hyvin kriittisesti. Me haluamme edesauttaa työpaikkojen ja kasvun luomista. Haluamme, että jäsenvaltiot tekevät tässä myös oman osansa. Haluamme saada aikaan muutoksen, mutta kuitenkin niin, että mitään ylimääräistä taakkaa tästä ei koidu. Kaikki nämä aloitteet, joihin ryhdymme, ne ovat puheenjohtaja Junckerin määrittelemien kymmenen prioriteettien puitteissa. Hän on kertonut näistä aiemmin tässä parlamentissa heti Euroopan parlamenttivaalien jälkeen. Voidaan muun muassa miettiä sitä, tarvitaanko kaikkia niitä 400 lakiehdotusta, jotka nyt ovat pöydällä. Me tarvitsemme poliittista jatkuvuutta, ei niinkään tällaista jatkuvuuden puutetta. Monesti pidetään periaatteena tällaista lainsäädäntötyön jatkuvuutta, mutta usein on hyvin vaikeaa soveltaa sitä käytännössä ja tämän olen itse huomannut pari viime viikon aikana. Uuden mandaattimme alussa on nyt aika puhdistaa pöytää, jotta saamme ajan ja voimavarat käyttöön niihin asioihin, jotka edistävät parhaalla mahdollisella tavalla työpaikojen ja kasvun luomista lähitulevaisuudessa. Olemme tarkastelleet kaikkia mahdollisia lainsäädäntöehdotuksia kaikilla aloilla ja olemme päättäneet, haluammeko pitää ne voimassa, muuttaa niitä vai vetää ne pois. Haluamme tuloksia ruohonjuuritasolla. Ja jos näyttää siltä, että tällaisia tuloksia ei saada ja että ehdotukset eivät vastaa vaatimuksiamme, ne vedetään pois. Tämä pätee muun muassa energiaverodirektiiviin. Me ehdotamme, että se vedetään pois, koska neuvosto on vesittänyt sitä niin paljon, että se ei enää vastaa meidän ympäristö- tavoitteitamme, muun muassa siinä, miten polttoaineita verotetaan, minkälaisia hiilidioksidipäästöjä sallitaan ja niin edelleen. Ehdotamme myös, että vedämme pois, vedämme pois talouteen liittyvän lakiehdotuksen. Tämä kiertotalousdirektiivi ei välttämättä ole tarpeellinen me haluamme itse asiassa varmistaa, että kiertotalous toimii todella kiertään, eikä vain niin, että se menee puolikierrosta. Me haluamme vetää pois tämän nykyisen ehdotuksen ja tehdä sen tilalle paljon paremman ehdotuksen, jotta varmistamme kiertotalouden täydellisen toimivuuden. Ja tämä tehdään ensi vuoden aikana. Tässä ei hidastella sen enempää. Tämä tehdään nopeasti, koska me haluamme, että kiertotalous on avainasemassa, kun tätä Junckerin suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan, jotta investoinneista hyötyvä talous on todella tämän kiertotalouden keskiössä. Näin haluamme toimia. Ja nyt jos tässä vedetään tämä jätepaketti pois, niin se tapahtuu sen vuoksi, että me haluamme tilalle jotain parempaa, jotain kunnianhimoisempaa. Tämä on sellainen asia Euroopassa, joka todella tarvitsee lisäpanostusta. Ja tämäkin on aivan linjassa Junckerin suunnitelman kanssa. Olen siitä aivan vakuuttunut. Me haluamme edistää taloutta ensi vuoden aikana hyvin vahvasti, kuten jo sanoin. Ja samaan aikaan eh, edistämme investointeja myös uuden Euroopan strategisen investointirahaston kautta. Poliittisissa linjauksissa sanottiin, että eh, ilmapakettia käydään läpi uudelleen ja toivomme, että polttolaitosdirektiivi hyväksytään pian jotta tällainen paha aukko lainsäädännössä täytetään mahdollisimman nopeasti. Kansallisten päästökattojen asia on osoittautunut hyvin ristiriitaiseksi ja herkäksi asiaksi, ja toivomme, että neuvosto ja parlamentti voivat hyväksyä tässä asiassa saavutetun äh, tuloksen. Neuvottelut jatkuvat ja muutettu ehdotus, jolla toivottavasti tämä aukko saadaan umpeen, on tulossa. Sillä tavoin löydetään synergioita energia- ja ilmastopakettien välillä. Me olemme optimistisia, luulemme, uskomme, että neuvottelut onnistuvat ja että sopimukseen päästään. Ja minä korostan, että me emme tässä mitenkään vaaranna niitä tavoitteita, joita tässä halutaan saavuttaa. Me tarkastelemme kriittisesti niitä menetelmiä, joilla tavoitteisiin päästään ja että meillä olisi päätelmiä, jotka voidaan panna täytäntöön nopeasti, jotta EU-hun saadaan puhtaampaa ilmaa Tästä äitiyslomadirektiivistä on keskusteltu paljon. Haluan sanoa tämän selväksi. Komissio on pahoillaan siitä, että naisten pääsy työelämään on vaikeaa. Se on siitä teidän kanssanne yhtä mieltä. Viime vuosien aikana ehkä osin ehdotuksemme vuoksi monet jäsenvaltiot ovat parantaneet, parantaneet äitiyslomajärjestelyjään, mutta tähän liittyy monia muitakin aiheita, jotka täytyy ottaa huomioon, jotta yhä suurempi osa naisista pääsisi työmarkkinoille. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa ja käymään viimeiseen yritykseen, jotta tämä direktiivi saadaan pois tästä jumista. Mutta jos puolen vuoden aikana edistystä ei tapahdu, silloin ehdotus vedetään pois ja työstämme tilalle uuden ehdotuksen, joissa puututaan näihin vaikeiksi osoittautuneisiin asioihin. Eli kyllä, olemme edelleen kunnianhimoisia. Haluamme, että tämä direktiivi onnistuu, mutta jos emme edelleenkään pääse tässä mihinkään lainkaan eteenpäin. Silloin haluamme uuden direktiiviehdotuksen, jotta naiset pääsevät murtautumaan lasikaton läpi ja paremmin työmarkkinoille. Meistä on parempaa, parempi kaikkien ajan ja voimavarojen parempaa käyttöä, jos saamme rikottua tämän pattitilanteen ja tilalle uuden lakiehdotuksen, jos edistystä ei tosiaan seuraavan puolen vuoden aikana tässä asiassa tapahdu. Olemme tässä tosissamme Eli jos emme onnistu seuraavan puolen vuoden aikana, uusi ehdotus tulee tilalle. Työohjelmamme keskittyy voimakkaasti myös täytäntöönpanoon ja sääntelyn purkamiseen. Siellä on osasia tähän RIFIT-ohjelmaan, jonka josta komissio on jo kertonut. Ja tällä tavoin pyritään varmistamaan, että meillä on kunnollista lainsäädäntöä, joka sopii tarkoitukseensa ja toimii tehokkaasti. Seuraavaksi keskustelemme teidän kanssanne näistä pois vedettävistä ehdotuksista ja toimimme tässä asiassa vasta, kun teidän kantanne on kuultu. Minusta voimme onnistua vain, jos nämä kolme toimielintä ovat samaa mieltä. Näistä prioriteettialoitteista aloitteista sanoisin, että odotamme innolla neuvoston ja parlamentin panosta tässä asiassa. Haluamme tunnistaa sellaisia asioita, joissa toimielimet voivat päästä nopeasti eteenpäin yksituumaisesti, jotta kansalaiset hyötyisivät näistä päätöksistä mahdollisimman pikaisesti. Haluamme rakenteellista vuoropuhelua parlamentin valiokuntien kanssa ensi kevään ja kesän aikana. Tämän ajanjakson kuluessa toivon, että pääsemme parempaan yhteisymmärrykseen myös toimielinten välisistä suhteista ja niiden toiminnasta komission työohjelma ei ole mikään vuoropuhelun loppu, vaan se on alku. Ja odotan kovasti tätä vuoropuhelua ja että voin palata tänne parlamenttiin ensi vuoden alkupuolella, jos puhemies sen sallii. Tänään tämä prosessi alkaa. Me tarvitsemme teidän tukeanne. Eurooppa tarvitsee konkreettisia toimenpiteitä. Kansalaiset odottavat niitä. Kansalaiset odottavat kasvua ja työpaikkoja. Kiitos. Vielen Dank, Kiitokset herra Timmermans. Ja nyt sitten EPP-ryhmän nimissä herra Sayer. Mr. President, may I... Herra puhemies, äh, haluaisin yhtyä äh, kollegoihin ja onnitella teitä tästä hienosta palkinnosta jouluaikana, kun me nyt koristelemme joulupuita ja jouluaikoina. Me olemme myös käsitelleet komission työohjelmaa useiden, useina vuosina. Ja me aina olemme halunneet siihen ripustaa kaiken näköistä koristetta tähän työohjelmaan, mutta kuitenkin nyt tänä vuonna tämä ohjelma on täysin erilainen ja haluaisinkin onnitella komissiota EPPn nimissä tästä työohjelmasta, jotta he ovat kyenneet tekemään tämän mahdottoman ohjelman tällaiseksi niin, että tämä ei ole muuttunut miksikään joulukuuseksi. Me pidämme hyvänä tätä muutosta ja tätä yksinkertaistamista ja siitä, että tässä on kymmenen prioriteettia ja investointisuunnitelmat. Ymmärtää Ymmärrän, että parlamentilla on sama ongelma. Me haluamme kaikki omat koristeemme tuohon joulukuuseen. Ja silloin me aina näemme, että me menetämme tavallaan perusperiaatteet ja eh, prioriteetit. Prioriteettihän tulee latinalaisesta sanasta yksi. No, kymmenen prioriteettia on jo enemmän kuin yksi ja 23 on enemmän kuin kymmenen, mutta 23 prioriteettia on enemmän kuin 452, joka on siis nyt osoittautunut hyvin tehokkaaksi. EPPn nimissä se, mitä me haluaisimme, olisi, että keskitetään ponnistelut avainkysymyksiin, eikä ryhdytä aloitteisiin, jotka eivät ole välttämättömiä. Sen lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomiota myös täytäntöönpanoon. Hyvin usein parlamentti ja kollegat vaativat lainsäädäntöä ja kaikenlaisia toimia sen vuoksi, että alkuperäistä toimia ei ole täytäntöön pantu. Sen vuoksi pidänkin hyvänä, että keskitytään täytäntöönpanokysymyksiin. Me haluaisimme nähdä kasvuun suuntautuvan komission ohjelman, koska sitä tarvitaan työpaikkojen luomiseen. Siihen tarvitaan taas parempaa koulutusta ja liikkuvuutta. Se, että luodaan todellinen energian, todelliset energian sisämarkkinat ja taataan energiavarmuus on hyvin tärkeää, samoin kuin digitaaliset sisämarkkinat. Me tuemme teitä myös siinä, että pyritään saamaan vähemmän byrokratiaa kaikilla tasoilla, sekä kansallisella että EU-tasolla, ja, ja että veromaksajien rahoja käytettäisiin veronkierron ja veropetosten estämiseen ja että pyritään tukemaan esimerkiksi PK-yrityksiä, koska yrittäminen vaatii hyviä olosuhteita byrokratian ja verotuksen sijaan. Ja se tarvitsee myös rahoitusta. Hyvät naiset ja herrat, siksi me pidämme hyvänä tätä muutosta. Mutta nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että komission työohjelma täytäntöön pannaan. Me siis kannatamme tätä uutta lähestymistapaa, jonka avulla neuvosto, komissio ja parlamentti voivat yhdessä löytää ratkaisun. Onko tämä komission työohjelma nyt sitten lähtölaukaus, sen me näemme vasta jälkeenpäin, mutta toivotan hyvää onnea matkaan sekä meille että komissiolle täytäntöönpanossa. Kiitos. Kiitokset herra Zajer ja seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän Guerrero Salom. Kiitoksia puhemies. Minäkin ryhmän nimissä onnittelen teitä tämän Karli Suuren palkinnon saamisesta. Teillähän on ollut politiikassa pitkä ja hedelmällinen ura EUn palveluksessa. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tällä kertaa tilanne on toinen. Näinhän me totesimme, kun kävimme vaalikampanjaa toukokuussa, mutta mikä nyt sitten oli erilaista? No, parlamentti on erilainen kuin sen edeltäjät. Se on ensimmäinen, joka todellakin on valinnut komission puheenjohtajan uudessa hengessä – Nämä eivät ole minun sanojani, vaan teidän, Juncker. Ja heinäkuussa te piditte puheen, josta olen täysin samaa mieltä. Ja tapa, jolla valitsemme puheenjohtajan, muuttaa komission suhdetta parlamenttiin. Sen legitimiteetti on suurempi ja samalla olemme vaatineet toisenlaista suhdetta, joka on erilainen kuin aikaisemmin. Enemmän vuoropuhelua, enemmän yhteistoimintaa, enemmän tilivelvollisuutta. Ja haluan tavalla parlamentin kanssa avoimesti, lojaalisti, luottamuksellisesti ja no, kunnioittain EUn lainsäätäjiä. Meidän täytyy uudistaa työtapojamme komission ja parlamentin välillä käymällä rakentavaa vuoropuhelua. Nämä eivät ole minun, vaan teidän sanojanne, Timmermans. Ja olen näistä täysin samaa mieltä. Voitte uskoa, että pahoittelen sitä, että joudun nyt ryhmäni nimissä ilmoittamaan teille, että olemme hiukan suuttuneita ja pettyneitä. Se, mitä nyt on nähty viime tunteina ja viime päivinä, mitä tulee komission työohjelmaan, se ei vastaa näitä sanoja, joita minä tuen. Tämä vaikuttaa liian vanhalta, jotta kyseessä olisi todellinen uusi alku. Mediassa on ollut hämmennystä, eikä parlamentti ole saanut tietoa kaikista asioista kunnollisella tavalla. Parlamentin ja komission välinen luottamus on vahingoittunut ja ne ovat kauempana toisistaan, mutta tätä täytyy nyt pohtia. Ja puutun nyt sanoihin, jotka sanoitte. Sanoitte, että ei pidä tehdä asioita eri tavalla, vaan täytyy myös tehdä erilaisia asioita. Meidän täytyy keskittyä tähän päätöslauselmassamme, jonka aiheena on työohjelma, ja omalla ryhmällämme, ryhmälläni on prioriteetteja työttömyyden vähentäminen, erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentäminen. Ja me vaadimme selkeää ja nopeaa tehokasta muutosta veropolitiikan suhteen. Ja olen tyytyväinen sen suhteen, että tässä ensimmäisessä kysymyksessä, ainakin osittain meidän painostuksemme ansiosta, komissio on tehnyt merkittävän ehdotuksen. Me haluamme enemmän ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä komission kanssa, jotta pääsemme eroon verokysymyksissä vuonna 2015. Sosiaalimallia mallia täytyy suojella ja meidän täytyy myöskin torjua eriarvoisuutta alueellisesti ja sosiaalisesti. Ja meidän täytyy toimia solidaarisesti ja meidän täytyy poistaa köyhyys EUsta. Näissä asioissa tarvitaan myönteistä toissijaisuusperiaatetta, mutta myöskin voimakasta EUta, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. Eli tässä nyt halusin sanoa, että asiat, jotka nyt vedetään pois käsittelystä, niin minun ryhmälläni on hiukan varauksia, ja meidän täytyy todellakin pitää kiinni tavoitteista, vaikka pitäisikin sitten muuttaa menettelytapoja, esimerkiksi äitiysloman osalta ja kiertotalouden osalta. Mutta joka tapauksessa me olemme valmiita tekemään yhteistyötä komission kanssa. Kiitos. Iglesias äh, haluaa esittää teille kysymyksen. Mitä Iglesias? Herra Iglesias, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Guerrero. Kuuntelin puheenvuoronne ja kysyisin, oletteko sitä mieltä, että teidän ryhmänne teki oikein, kun se tuki tätä komissiota? Tengo que señalarle Täytyy kertoa, että Euroopan unionissa on kahden tyyppisiä koalitioita. Myönteinen koalitio, jossa katsotaan millaisia tarpeita kansalaisilla on ja miten heidän ongelmiaan ratkaistaan. Ja sitten negatiivinen koalitio, jossa yritetään sitten vain haastaa riitaa eikä löytää ratkaisuja. No, tämä mahdollinen koalitio on niille, jotka haluavat ratkaista ongelmia, ja te taas olette täällä ääripäässä, te protestoitte, koska teillä ei ole vastauksia kansalaisille. Für die ECR-Fraktion hat ECR-ryhmän e nimissä eh, edustaja Ford. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Ja hyvä, että otitte esiin tämän järkyttävän uutisen Pakistanista. Vanhemmat vievät lapsensa kouluun ja olettavat, että lapset ovat siellä turvassa ja todella otamme osaa näiden vanhempien suruun, jotka ovat menettäneet lapsensa tänään. Edessämme on valtavia haasteita, talouteen kohdistuu vakavia uhkia, myös turvallisuus on uhattuna. Euroopan pitää muuttua. Hyvät komission, hyvä komission jäsen, komission puheenjohtaja, te puhuitte tässä muutoksesta. Sellainen täytyy pystyä panemaan täytäntöön, sen täytyy rakentua hyvälle taloudelle. Totta kai haluamme suojella myös ympäristöä, parantaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, mutta se täytyy tehdä vahvalta taloudelliselta pohjalta ja siksi talous tulee ensin. Tämän tulisi näkyä jokaisessa Euroopan aloitteessa. Kaikissa aloitteissa täytyy miettiä ensin sitä, auttaako se yrityksiä vai haittaako se niiden toimintaa. Tätä pitää miettiä aina, kun uusia lakeja Euroopan unionissa säädetään. Edesauttaako tämä innovointia ja yritysten toimintaa. Toisin ei voida, voida enää toimia. Herra Juncker, te lupasitte meidän ryhmällemme, että palkkaatte tiedeasioiden asiantuntijan. Olkaa hyvä, pitäkää tämä lupauksenne. Meidän tulisi varmistaa myös, että jo olemassa oleva lainsäädäntö toimii, ja jos se ei toimi, silloin lakeja pitää muuttaa. Edellinen komissio lupasi vähentää hallinnollista taakkaa, byrokratiaa. Pidättekö te tämän lupauksen? Meidän pitää keskittyä kasvuun, energioiden sisämarkkinoihin, palveluihin, uusiin julkisten hankintojen sääntöihin. Ne kaikki tukevat kasvua. Meidän tulee keskittyä näiden muutosten toteuttamiseen. Ensi vuonna haluamme katsoa tulevaisuuteen aina vuoteen 2050 asti, eikä minnekään takaisin 1950-luvulle. Me emme enää voi keskittyä pelkästään teollisuuteen. Tosin senkin roolia on vahvistettava, samoin on keskityttävä kauppasopimukseen Yhdysvaltain kanssa, muutoin Eurooppa jää jälkeen. Meidän tulee investoida erityisesti niin, että pienet yritykset pystyvät kehittymään, mutta se tulee tehdä ei vain julkisin varoin, vaan myös yksityisin sijoitusvaroin. Vakauden turvaaminen on talouden uudistusten ohella todella tärkeää, mutta se ei tarkoita sitä, että sosiaali- ja työllisyyspolitiikka jätetään kokonaan sivuun. Äh, silloin kansalliset hallitukset suhtautuvat meihin yhä negatiivisemmin. Julkisen talouden ja myös Euroopan unionin talouden on oltava tasapainossa. Meidän tulee pystyä karsimaan kuluja myös täällä Euroopan unionissa – Julkiset palvelut ovat tiukoilla ja sen vuoksi Euroopan kansalaiset suhtautuvat hyvin negatiivisesti maahanmuuttoon. Totta kai tähän asiaan täytyy reagoida. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, puuttua maahanmuuton syihin, mutta meidän täytyy varmistaa, että tätä maahanmuuttojärjestelmää ei hyväksikäytetä. Sisämarkkinoiden tulisi tukea kuluttajia, tukea yrityksiä, jotta ne voivat tehdä kauppaa helposti 88 maan kesken. Ei voi olla niin, että meillä on yksi monoliitti, joka tukahduttaa kaiken luovuuden ja innovoinnin. Me emme halua lisää säätelyä, lisää byrokratiaa ja me teemme yhteistyötä niiden kanssa, jotka ovat tästä samaa mieltä. Frau Ford, es gibt eine... Äh, haluaisi siis esittää teille kysymyksen. Herra Leifried, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä kuuntelin nyt teitä hyvin tarkkaan ja haluaisin kysyä, koska yksi asia teidän puheessanne kiinnosti minua kovasti. Te sanoitte, että yritykset menevät aina ensin ja että niitä ei pitäisi estää. Eli tarkoitatteko te sitä, että ei mitään sosiaaliturvaa, alemmat palkat, ei työterveyttä, olosuhteita, jos te tätä näin haluatte, niin silloin me emme halua tehdä teidän kanssanne yhteistyötä, koska me olemme sitä mieltä, että talouden kasvusta kaikkien pitäisi hyötyä eikä vain muutaman. Sharing the benefits of growth. No, vaurauden ja hyvinvoinnin jakaminen on avain, mutta sitä tarvitaan, varaut, va, vaurauta tarvitaan, että voidaan jakaa sitä. Ja sen vuoksi me tuemme tällaista keskitettyä lähestymistapaa, jossa kunnioitetaan samanaikaisesti myös lähipäätösperiaatetta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten liberaaliryhmän nimissä Inet Felt. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin myöskin onnitella teitä alderyhmän nimissä. Ensinnäkin puhutaan paremmasta lainsäädännöstä tänään – ja minun mielestäni se tarkoittaa myöskin avoimuutta ja siitä, että parlamentti on mukana, mutta käsittääkseni me käy, puhumme nyt asiakirjasta, joka vuoti julkisuuteen. Tämä on mielestäni aika erikoinen menettely. Aldo, Aldi tietysti tukee sitä, että yksinkertaistetaan EU-lainsäädäntöä. Me haluamme harjoittaa älykästä karsimista, eikä niin, että kaikki heitetään pois. Vavaa ei saa heittää pesuveden mukana mielivaltaisesti poistamalla lakeja, ja komission täytyy noudattaa demokraattista lainsäädäntömenettelyä. Kukaan ei varmaan vastusta sitä, että poistetaan turhaa sääntelyä, mutta se mikä yhdelle on turhaa, saattaa toiselle olla hyvin keskeistä. Komissio haluaa keskittyä suuriin hankkeisiin ja alle tietysti tukee tätä, mutta alle katsoo, että yhtäläinen kohtelu on hyvin suuri kysymys. Mutta komissiossa syrjimättömyysdirektiiviä pidetään turhana direktiivinä. Ja meille avoimuus on tärkeää, mutta komission laki, joka koskee asiakirjojen saatavuutta, pitäisi poistaa. Meille kestävyys on tärkeä aihe, mutta komissiossa halutaan vetää pois ehdotus, joka liittyy jätteisiin ja ilmanlaatuun. Me haluamme myöskin ylläpitää demokraattisia arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta. Ikä, ikävä kyllä, tämä on monissa jäsenvaltioissa ajankohtainen kysymys, mutta komissio ei ehdota mitään välitettä. Eli onko demokratiakin ja oikeusvaltioperiaate turhaa? Sitten parlamentti ehd- torjui ehdotuksen, joka liittyy matkustajanimirekisteriin, mutta komissio on vienyt tätä asiaa kuitenkin eteenpäin. Me katsomme, että komission pitäisi keskittyä prosessin parantamiseen eikä jättää huomiota demokraattisia päätöksiä. ALDE vastustaa sitä, että asioita vedetään pois käsittelystä vain siksi, että jäsenvaltiot eivät ole toimineet vastuullisesti ja että neuvosto on jumissa. Jos näin olisi, niin silloin monet hyvät lait, joita on tällä hetkellä olemassa, eivät olisi voimassa, ei olisi pankkiunionia, ei eurooppalaisia patentteja, ei työ, turvallisuus- ja terveysstandardeja, ei yhteisiä turvapaikkasääntöjä. Eli tiettyjen lakien poistaminen ehkä, tai kumoaminen ehkä hyvä, mutta jäsenvaltioistahan tulee hyvin paljon turhaa byrokratiaa. Miten voidaan varmistaa lakien parempi täytäntöönpano jäsenvaltioissa? Ja ottaako komissio vihdoinkin käyttöön raukeamislausekkeen kaikkiin lainsäädäntöehdotuksiin? Ja sitten lopuksi vielä Aikooko komissio huomattavasti lisätä avoimuutta ja asiakirjojen saatavuutta, jotta voidaan varmistaa julkinen valvonta ja vastuullisuus, joka mielestäni on tärkeää paremman lainsäädännön osalta? Varapuheenjohtaja Timmermans sanoi, että tämä komissio syntyi Euroopan parlamentissa, eli me odottelemme, että komissio toimii yhdessä parlamentin kanssa, jotta voidaan vähentää sääntelytaakkaa ja jotta voidaan varmistaa demokraattinen ja avoin lainsäädäntöprosessi. Kiitokset Feltä. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa GUE-ryhmästä edustaja Kali. Tack. I, i Kiitos Komissiossa me haluaisimme uuden suunnan, suunnan, jossa kuunneltaisiin enemmän kansalaisia ja saataisiin aikaan todellinen muutos. Koskaan en ole ollut niin yhtä mieltä komission kanssa kuin tässä kysymyksessä, mutta ikävä kyllä yhte, yhteismielisyys loppuu siihen. Meidän täytyy huolehtia meidän työntekijöistämme ja työn ohjelmassa pyritään parantamaan yritysten olosuhteita työntekijöiden kustannuksella. Haluaisin sanoa tämän hyvin selvästi. Ei ole työntekijöiden eikä yritysten eduksi, jos työntekijöiden oikeuksia heikennetään niin kuin komissio ehdottaa. Sen vuoksi palataan tähän alkuun, asetetaan keskiöön kansalaiset ja kansalaisten hyvinvointi koska se, mitä nyt ehdotatte, ei ole työntekijöiden eduksi. Kiitos. Kiitokset edustaja Kari ja seuraavaksi vihreät edustaja Lamberts. Niin, puheenjohtaja, te olette oikeassa. Tämä on Euroopan viimeinen mahdollisuus, juuri tämä mandaatti. Ja jos haluamme saada läpi kansalaisille myös tämän ajatuksen, silloin meidän on päästävä lähemmäksi Euroopan kansalaisia, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Meidän pitää toimia niin, että Eurooppa työskentelee Euroopan kansalaisten enemmistön puolesta, eikä vain sen vähemmistön. Meidän täytyy edetä kolmella alalla. Ensimmäinen on se, että me tarvitsemme sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Sitä tarvitaan lisää ja olemme siinä aivan samaa mieltä teidän kanssanne vaikka toisaalta se ei kuulukaan Euroopan unionin toimivaltaan. Me tarvitsemme myös talous- ja verotusasioissa oikeutta ja oikeudenmukaisuutta, olipa kyse sitten minkälaisesta verotuksesta hyvänsä. Ja aivan kuten komissio on todennut, verotuksen on oltava oikeudenmukaista ja toivon mukaan poliittisesti tässä asiassa päästään ratkaisuun. En kuullut, että herra Timmermans olisi eh, viitannut tähän asiaan tänä aamuna täysistunnossa, keskusteltiin taloushallintopaketista. Ja jotta saataisiin saavutettua myös sosiaaliset tavoitteet, vähennettyä epäoikeudenmukaisuutta, vähennettyä kouhuutta, köyhyyttä, silloin nämä asiat on otettava huomioon myös taloushallinnosta ja muista talousasioista puhuttaessa. Niihin, niihin ei voi pureutua ainoastaan yksinään, silloin tilanne ainoastaan pahenee. No, lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi on myös tärkeä. Se on nyt vihdoin saatava kunnolla valmiiksi, jotta maat eivät kilpaile keskenään siitä, kuka tarjoaa kaikkein surkeimmat olot työntekijöille. Me tarvitsemme tässä asiassa toimenpiteitä ja erityisesti budjettitoimenpiteitä, jotka te, ositte, te otitte esiin. Ympäristön kestävyys on tärkeä asia, tekin mainitsitte sen. Tässä asiassa komission, parlamentin ja neuvoston on tehtävä yhteistyötä. Me emme voi elää tilanteessa, jossa toimielimet ovat esteenä ympäristön kestävyysasioissa ja että me luotamme ulkopuolisiin lähteisiin energian saatavuudessa. Tähän tarvitaan muutosta. Eurooppa on seuraavan teollisen vallankumouksen kynnyksellä. Myös demokratiavajeeseen on puututtava. Me tarvitsemme lisää läpinäkyvyyttä, lisää avoimuutta muun muassa loppareiden toimintaan. Tämä viittaa muun muassa Euroopan talouden ohjausjaksoon – me tarvitsemme demokraattista valvontaa myös näihin talouspäätöksiin täällä Euroopan parlamentissa ja myös kansallisten parlamenttien toimesta. Tämä kasvattaisi Euroopan unionin legitimiteettiä. Meillä pitää olla jäsenvaltioittaiskohtaisia suosituksia, eikä niin, että suosituksia tekevät virkamiehet niin, että kukaan ei tiedä asiasta mitään ilman avoimuutta, ilman läpinäkyvyyttä. Jos meillä ei ole tässä asiassa demokratiaa, demokraattista edustusta, eh, silloin kaikki työ on aivan turhaa ja me kannamme siitä kyllä poliittisen hinnan. Kollega, kollega Lamberts, minulla on pyyntö teille. Tulkit ovat sitä mieltä, että te puhutte Hiljentäkää, hiljentäkääpä vauhtia. Okay, merci. Selvä, kiitos. Niin lopetan puhumalla tästä paremmasta säätelystä. Herra Timmermans puhui äh, niin, että parempi säätely tarkoittaisi sitä, että säätelyä ei ole. Te sanoitte ihan kiinnostavia asioita muun muassa tästä jätepaketista ja otin nämä asiat suurella mielenkiinnolla vastaan. Mutta kyse ei ole siitä, että vedetään pois muun muassa tämä ilmanlaatupaketti loppujen lopuksi REFIT-ohjelmassa on kyse välineestä, ja siitäkin on päätetty demokraattisesti tässä talossa. Kyse on siitä, että heikennetään jatkuvasti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kohdistuvia toimia. Asetetaan yhä huonompaan asemaan ne, jotka jo valmiiksi ovat erittäin heikossa asemassa. Refit ei saa olla mikään veruke sille, että tätä heikentämistä edelleen jatketaan Minua hämmästytti kovasti, että tarvittiin viisi päivää, että komission jäsen reagoi kirjeeseen, eh, jonka pankkialan unioni tai liitto lähetti sille. Ja komissio vastasi viiden päivän kuluttua. Se ei ole minkäänlaista asiakaspalvelua. Kunnan asiakaspalvelussa vastattaisiin heti ja paljon innokkaampaan sävyyn paremman asiakaspalvelun hengessä kuin mitä nyt tehtiin. Kiitos. Herr Lamberts, es gibt den Wunsch des... Esittelijä äh, Lamberts, herra äh, Wolf haluaa esittää teille kysymyksen, olkaa hyvä. Mr. Lambert, you suggested at the beginning of... Herra Lambert, äh, te puheenne alussa ehdotitte, että herra Timmermansissa Timmermansilla olisi viimeinen mahdollisuus hakea teidän tukeanne. Onko teidän tarkoitus ajatuksenne tässä se, että Euroopan unioni huolehtisi vain muutamista eikä kaikista? Écoutez, je suis un esprit simple, donc... Minä olen yksinkertainen henkilö, yksinkertainen sielu. En pysty tässä asiassa mitään numerotietoa teille tarjoamaan. Kriisin alussa Eurooppa ikään kuin jakautui niihin, jotka pärjäävät talousmielessä paremmin ja niihin, jotka pärjäävät heikemmin nyt tuntuu, että suuri osa, tai ainakin pien, joku osa väestöstä on paljon rikkaampi kuin kriisin alkaessa, mutta suuri osa on paljon köyhempää. Ihmisten työolot ovat heikentyneet, työsuhteet ovat epämääräisempiä. Me tarvitsemme poliitikkoja, jotka Euroopan unionissa ja kansallisissa hallituksissa työskentelevät tämän asian parantamisen eteen, mutta nyt he ovat vähemmistössä. E Kiitokset FDD-ryhmän nimissä herra Farage. Juncker, te olette täällä komission kanssa esittelette uutta suunnitelmaanne, mutta teillä on ollut kirjata myöskin PR-konsulttien kanssa, ja te olette aika paljon maksaneet näistä, olette yrittäneet uudelleen brändätä komissiota. Ja sitten täällä on uusi iskulauseke, uusi alku Euroopalle. No näinhän käy aina viiden vuoden välein, meidän pitäisi saada rahat takaisin. Berlaymont-rakennuksessa viime viikolla huomaisin suuren julisteen, jossa oli teidän kasvonne ja loput komissiosta – uusi alku Euroopalle Junckerin tiimin alaisuudessa. No en nyt uudesta tiedä. Tämä tässä komissiossa on 4-5 entistä pääministeriä, entisiä ulkoministereitä, sillä on 19 entistä ministeriä, seitsemän entistä komission jäsentä. No en nyt tiedä, onko tämä mikään uusi raikas alku Euroopalle. Tämä on oikeastaan vain komissio, johon on kerätty ikääntyneitä poliitikkoja. Ja sitten te olette puheenjohtaja. Älkää nyt kuvitelko, että kukaan täällä ajattelisi, että kyseenalaistan Junckerin pätevyyttä. En todellakaan. Te olette pätevä, hyvä toimija. Ja on 240 monikansallista yritystä, jotka kaikki ovat välttäneet satojen miljoonien eurojen yritysveron maksamalla 1-2 prosenttia veroa Luxemburgiin silloin, kun te olitte siellä pääministerinä. Tehän sanoitte, että te olette pätevämpi kuin teidän edeltäjänne, mutta älkää nyt puhuko mistään uudesta. Te olitte Luxemburgin pääministeri 19 vuotta, te olitte euroryhmän uuden puheenjohtaja, eli tässä oli mitään uutta. Tämä on tavallinen tuka, vanha, tukahtunut komissio. Ja sitten apurinne Timmermans tänään puhui kiertotaloudesta. No, minä en tiedä yhtään, mistä te puhutte, mutta se kuulostaa todella hienolta. Ja sitten sanoitte tänään, että aiotte käy, toimia minimaalisella tavalla lainsäädännössä. Junkerin tavoin te olette aika fiksu ja näppärämpi kuin edeltäjänne. Emme saa teiltä mitään oliiviöljykieltoja, niin kuin aikaisemmin on käynyt. Ja varmaan tällä kaudella te ette uudista myöskään mitään kurkkuasetuksia, joita oli vielä muutama vuosi sitten, mutta minimalismi on yksi asia, mutta tässä ei onnistuta kuitenkaan muistamaan sitä, että viimeksi kun yritimme puuttua EUn tasolla näihin lainsäädäntökysymyksiin, joista, joita yritykset joutuvat noudattamaan, se oli 2005 ja 170 000 sivua lainsäädäntöä no ehkä se on nyt sitten neljännes miljoona tai enemmän vielä sivuja. Eli emme tarvitse mitään minimalismia, jos Eurooppa haluaa olla kilpailukykyinen ja käydä kauppaa kansainvälisesti ja kilpailukykyisesti, niin se tarvitsee kirveen. Eli meidän täytyy poistaa turhia sääntöjä, erityisesti pk-yrityksiä koskevia sääntöjä, jotka vapaassa markkinataloudessa eivät joutuisi noudattamaan samoja standardeja kuin monikansalliset yritykset. Mutta minimalismi ei toimi kahdessa asiassa. Yksi, kun neuvotellaan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa maahanmuutosta. Juncker, te teitte tämän selväksi, tästä ei neuvotella. Vapaa liikkuvuus on asia, josta ei neuvotella. Ja toiseksi sitten Kreikan eurojäsenyys. Mehän tiedämme, että olisi kaikille parempi, jos Kreikka lähtisi eurosta. Ja olipa tämä suunnitelma mikä tahansa, niin seuraavan viiden vu- aikana käsitellään Kreikkaa ja yhdistyneen kuningaskunnan asemaa EU-ssa ja varmaan teiltä menee aika paljon aikaa näiden asioiden käsittelyyn. Herr Abgeordneter, es gibt eine Frage der Frau Kollegin Bresso. Kollega Bressolla on teille kysymys. Bitte, Frau Bresso. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies Haluaisin kysyä Faradjilta, onko hän unohtanut kysyä Luxemburgin osalta, olisiko tästä myöskin hänen maansa hyötynyt näistä järjestelyistä. Ja on hienoa nähdä, että täällä nyt enää ei ole noita Englannin lippuja näkyvissä. Eli te olette tunnustaneet, että kyseessä on Euroopan parlamentti eikä yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti. No en tiedä mikä kysymys sieltä tuli, mutta aina kiva saada lisää puheaikaa. Kiitoksia siitä. No mitä Luxemburgin lakeihin tulee, niin minähän sanoin selvästi sen, että en kritisoi tässä herra Junckeria. Puhuin verokilpailusta eri maiden välillä ja siitä, että eri maat toimivat eri tavalla ja monipuolinen Eurooppa on oikein terveellinen ja hyvä asia. Ja haluaisin korjata teitä siinä, että minulla ei ole lippua tässä pöydällä, mutta se ei koskaan ole ollut Englannin lippu, vaan yhdistyneen kuningaskunnan lippu. ich glaube der flaggenwacht ist dem belgischen streik zum opfer gefallen. Niin eh, liput nähtävästi. Tämä lippujen keräjä joutui Belgian yleislakon uhriksi, siksi näitä lippuja ei tänne ole paikalle nähtävästi saatu, mutta eiköhän tuo Iso-Britannian lippu ole pian saatavilla taas. Nyt sinä Flaggenbach. Ai tekö olette se lippuvahti vaiko? <laughs> President Schulz, uh, you at the last Strasbourg session, uh, you Puhemies Schulz, eh, edellisessä Strasbourgin istunnossa te päätitte ryhmän eh, puolesta, joka väitti, että me olemme rasistisia ja homofobisia, vaikka mitä. Ja siinä samassa hengenvedossa te kritisoitte myös kansallisia lippuja, joita me pidimme meidän pöydillämme. No olen katsonut sääntöjä sen jälkeen ja liite 15 Euroopan parlamentin äh, käytännössäännössä sanoo, että lippuja voi käyttää, mikäli ne eivät loukkaa ketään. No minusta rasismi ja homofobia ovat äh, väitteitä, jotka ovat loukkaavia. Mutta ehkäpä kaikki eivät ole sitä mieltä. Herra puhemies, Voisitteko kertoa meille, onko brittilippu teidän mielestänne öö, loukkaava vai miksi te hyökkäsitte sen kimppuun? Nein, die britische Flagge ist nicht beleidigend. Ich hab... Ei, ei, ei se ole mitenkään loukkaava. Minä vain totesin, että teillä ei tällä kertaa ole niitä mukana. Kun me olemme tottuneet siihen, että teillä on aina teidän lippunne tuossa pöydällä. Ja minun käsittääkseni Kukaan ei ole tuollaista väittänyt. Ja sen lisäksi sanoisin teille vielä, te valititte siitä, että muut ihmiset heiluttelevat täällä erilaisia plakaatteja, mutta teidän oma ryhmänne Brysselissä myös piti tällaisia isoja plakaatteja. Olisitte silloinkin protestoineet. Ja nyt sitten puheenvuoro on herra Annemansilla. Edustaja Annemans, teillä on puheenvuoro. Herra Annemans. Uh, President Schultz. Istukaa, istukaa. Te voitte pyytää, te voitte pyytää uudelleen ö, työvuorojärjestyspuheenvuoroa, mutta nyt ette. Herra Annemans. Das Wort hat jetzt Puhemies, voin kuitenkin lohduttaa herra Faragea, koska sosiaalidemokraattien lakon jälkeen siellä on ollut paljon muitakin ongelmia. No, liikaa on eh, liikaa ja eh, tällä hetkellä eh, Euroopan unioni on vaikeuttanut yhteistyötä. Ja minä suhtaudun nyt kyllä hyvin kriittisesti teihin, mutta olin ilahtunut siitä, kun komissio haluaa antaa tai komissio haluaa rajoittaa lainsäädäntöaloitteita. Minä itse esimerkiksi olen jätteiden kierrättäjä ja olen pyrkinyt flaamina, aktiivisena kansalaisena sitä aina tukemaan. Mutta se, mikä on ollut minusta käsittämätöntä, on se, mitä Eurooppa on sekaantunut kierrätykseen. Paljon enemmän saadaan aikaa vapaaehtoisin sopimuksin ja sitä kautta voitetaan paljon enemmän kuin sen sijaan, että pakotetaan maita, jotka eivät voi, eh, eivätkä kykene toimimaan. Se johtaa siihen, että kaikki maksaa enemmän eikä mitään saada aikaiseksi. Nyt jälleen on käynyt hyvin selkeästi ilmi, miten suuri toimivaltuus komissiolla on. Minusta ei ole loogista, että lainsäädäntö byrokraattisessa komissiossa on ykkösijalla ja että mm, tulee vain lisää ja lisää lainsäädäntöä erillään jäsenvaltioista. Tässä on menty aivan liian pitkälle ja ainoa syy, miksi voisin äh, teitä suosia olisi se, että ette lähtisi sekaantumaan kaikkeen. Me haluamme kaikkemme tehdä, jotta me emme lopuksi voisi enää mitään tehdä. Se olisi loppujen lopuksi se paras ratkaisu. Kiitokset. No niin, nyt työjärjestyspuheenvuoro. No niin, hyvä kollega. Tehän pystytte työjärjestyspuheenvuoroa. Olkaa hyvä. Uh, yes, Mr. President. Niin, puhemies Kuten tiedätte, kollegani Italian viiden tähden liikkeestä olivat ottaneet mukaan julisteita, jotka eivät olleet panettelevia tai loukkaavia. Eli tarkoitan sitä, että työjärjestystä pitää soveltaa samalla tavalla kaikkiin puolueettomasti ja kaikilla ryhmillä pitäisi olla sama asema puheenjohtajan silmissä. Ja ainoastaan tätä minä pyydän. Katsotteko, että näitä istuntoja pitäisi johtaa epätasa-arvoisella tavalla. Kun me nostamme näitä plakaatteja, sitten te valitatte näistä iskulauseista, jotka eivät ole loukkaavia ketään kohtaan. Eli meistä tämä vaikuttaa kyllä puolueelliselta toiminnalta. No kiitokset tästä huomiosta. Ja nyt sitten seuraavaksi EPP-ryhmän nimi Sergi, olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący bardzo się e, cieszę z tej deklaracji pana przewodniczącego komisji że program i jego prezentacja e, Kiitän komission puheenjohtajaa. Pidän hyvänä sitä, että hän sanoi, että nyt on vasta keskustelun alku eikä päätös. Päinvastoin kuin mitä nyt on sanottu, minä en e, lähtisi väittämään, että tämä komissio on vanha ja pölyttynyt ja että se ei olisi tuonut mukanaan mitään muutoksia en voisi olla tyytyväisempi siihen tosiasiaan, että Euroopan komissio pyrkii parantamaan lainsäädäntöä. Yhteisen lainsäädännön tarkistaminen on välttämätöntä. Me ehkä jonkin verran kaksinkertaista työtä on, ehkä on jotain puutteita, jotka ehkäisevät toimintaa, jotka pitäisi poistaa. Ehkä on potentiaalia, jota ole vapautettu kasvun käynnistämiseksi ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Tämä uudelleenarviointi, jossa katsotaan edellisen kauden lainsäädäntöä vaatii nopeita toimia. Ajatellaan esimerkiksi jätepakettia tai ilmapakettia ja haluaisin tukea erityisesti ajatusta energiaunionista. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö energiaturvallisuus, energiasaarekkeiden poistaminen, energialähteiden monipuolistaminen, Ehm, infrastruktuurit, eh, ne ovat erittäin tärkeitä asioita, erityisesti kun huomioidaan kriisi Itä-Euroopassa. Toiseksi eh, sisämarkkinat ja miten ne toimivat. Eh, ihmisten vapaa liikkuvuus on tässä tärkeää, samoin on palveludirektiivin täytäntöönpano. Digitaalinen agenda on myös tärkeä, koska se luo älykästä kasvua. Ehm, yrittäjyyttä on tuettava erityisesti PK-yrityksiä investointipaketissa. Tärkeää on myös verottaa tuloja siellä, mm, voittoja siellä, missä ne syntyvät. Hyvin usein siinä vaiheessa, kun on siirtymässä markkinatalouteen, esimerkiksi Puolassa tällaisissa maissa, on paljon kertomuksia siitä, kuinka voittoja on viety muualle. Ja sitten kiertotalous ja se tapa, jolla se liittyy biotalouteen, kuten 2020 strategiassa on erittäin tärkeää arvoisa uh, puhemies ensimmäinen varapuheenjohtaja komissaarit ensimmäinen työohjelma on varmasti tärkeä koska on tärkeää luoda uusi suunta Euroopalle ja päästä uudelle kunnianhimon tasolle jos me haluamme keskittyä vahvaan ajatukseen, aatteeseen tässä Euroopan uudessa suunnassa, niin varmasti on kyse siitä, että, että aloitetaan kunnolla työpaikkojen luominen Euroopassa. Mutta tämä ei toimi. Ja meidän täytyy käynnistää uudelleen työpaikkojen luominen, jotta voisimme voittaa tämän äh, äh, jumiutumisen jotta voitaisiin saada taloudelliset sosiaaliset erot voitettua eri jäsenvaltioissa ja jotta voitaisiin tasoittaa tietä EUlle kohti uusia toimia jotta saataisiin vihreää muutosta ja kun kestävää taloutta. Mutta tätä varten me todellakin tarvitsemme muutosta suuntaan ja me odotammekin komissiolta, että se painaisi päälle uuden politiikan luomista, jossa meillä on finanssipolitiikan vakauttaminen, ja jossa tähdetään kasvuun, jossa meillä me saamme uudistuksia, jotta voitaisiin painottaa tätä kasvun potentiaalia, eikä pelkästään leikata menoja, jossa ja meidän prioriteettimme on tietenkin tässä yhteydessä investoinneissa. Ja me tarvitsemme investointisuunnitelman, joka pystyy tukemaan strategisia projekteja, jotka puuttuvat Euroopassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saadaan finanssipolitiikan säännöt, jossa on enemmän tilaa investoineille. Ja me tiedämme oikein hyvin, tämä tarkoittaa myös, että tarvitsemme uskottavan agendan, jotta voidaan vastustaa veronkiertoa ja voisimme myös vähentää vahingollista verokilpailua. Tällaista kunnianhimon tasoa me odotamme. Ja haluaisin vielä painottaa sitä, että että historiallinen tehtävä on myös teidän käsissänne, joka liittyy talous- ja rahaliittoon ja sen selviämiseen. Kiitoksia. Täällä on sinisen kortin kysymys Dartmouthin Jaarli, olkaa hyvä. Madame Rodriguezille, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, että näitte sinisen kortin. Mainitsitte kommenteissani sen, että on tärkeää luoda työpaikkoja. Uskotteko, että euro yksi valuutta sopii kaikille valuutta ja euroalue, auttaako se työpaikkojen luomisessa vai estääkö se työpaikkojen luomisen? En oikein näe sitä, että tämä ongelma on niinkään eurossa. Eurosta voi tulla vahvuus ja voima Euroopan unionin jäsenvaltiolle. Ongelmana on se, että meidän taloudellinen ja rahaliittomme on epätasainen, kovasti epätasapainoinen. Meidän täytyy saada pankkiunioni aikaan meidän täytyy saada kunnollista koordinaatiota, jotta voitaisiin vastata kysyntään ja erityisesti me tarvitsemme todella, todellista finanssipoliittista kapasiteettia näissä olosuhteissa. Me voimme kuitenkin saada kunnollisia, työpaikka, kunnollisia työpaikkoja ja parempia standardeja Eurooppaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Duda, yksi minuutti, olkaa hyvä. Szanowni panowie przewodniczący, padło dzisiaj tutaj już kilkakrotnie. Kiitokset puhemies. Tänään olemme jo usean otteeseen kuulleet sekä Timmermansin että juuri äsken myös parlamentin jäsenen suusta näisiä lauseita siitä, mikä unionin suuri vastuu on siis työttömyyden torjuminen. Varsinkin nuor, nuorille pitää pyrkiä luomaan tulevaisuuden näkymiä ja myös arvokkaan elämän mahdollisuudet nämä nuoret saattavat lähteä unionin ulkopuolelle etsimään töitä, eikä sekään ole hyvä asia. 2014 tammikuussa, eli tässä vuosi sitten, komissio julkaisi eh, tällaisen julkilausuman teollisuuden uudistamisesta. Ja nykyään asiasta vastaava komission jäsen on puhunut siitä, että Eurooppa tulee uudelleen teollistaa. Ja seuraavat kysymykset siksi tuleekin esittää. Kun me puhumme teollisuuden uudelleen henkiin herättämisestä Euroopan unionissa, se on tietysti hyvä asia, mutta mitä sen eteen oikeastaan on tehty tähän päivään mennessä? Mitä sen eteen on tehty, miten voidaan linkittää tämä teollisuuskysymys sitten puolestaan ympäristökysymyksiin. Sinisen kortin kysymys, edustaja Coburn, olkaa hyvä. Edustaja Coburn, olkaa hyvä. Um, mm, mm, pohdinpa, ovatko erät tuolla samaa mieltä kanssani. Niin Kyse on siitä, mitä edustaja Rodriguez sanoi, hallitukset eivät luo työpaikkoja, yritykset luovat työpaikkoja, eivät hallitukset. Tämä on ehkä uusi ajatus tälle pan-eurooppalaiselle sosialistiselle kokoukselle ja siksi ihmiset jonottavat päästäkseen Englantiin ja Skotlantiin ja Irlantiin eivätkä jonota Euroopan rajoilla. Edustaja Duda, haluatteko vastata tähän kysymykseen? jos löysitte kysymyksen sieltä. Panie przewodniczący, mam krótki... Niin, puhemies. Ihan lyhyesti, milloin me sitten saamme ratkaisut teollisuusmaailmassa? Milloin me voimme nähdä komission ehdotuksen teollisuudesta? Tämä minua kiinnostaa kaikista eniten, koska se auttaisi meitä torjumaan työttömyyttä ja auttamaan Eurooppaa pääsemään kriisistä. Jos meidän rahamme johonkin täytyy laittaa, niin kyllä teollistamiseen. Ja mistä tuo rahat sitten tulevat? Edustaja Teritsk, olkaa hyvä, kaksi minuuttia puhemies varapuheenjohtaja tästä ehkä tulee kunnon keskustelu ja ehkä jatkamme samalla linjoilla. Te esittelette tämän ohjelmanne, <clears throat> joka jossa on, josta tuli tiettyjä vuotoja julkisuuteen muutama viikko sitten, jokin aika sitten, mutta toisaalta toivon, että se tiedot, että tämä ohjelma on ollut kirjoitettu hallinnossa. Toivottavasti tämä ei ole, se, se, toivottavasti tämä ei ole vuoto, vaan toivottavasti se on vain huhu, koska me odotamme komissiolta todellakin poliittista työtä. Jos sitten itse ohjelmasta, luulenpa, että tämä on hyvä paperi. Se on tietenkin yleisluonteinen ja jää nähtäväksi, mihin se johtaa, mutta se puuttuu moniinkin asioihin. Toisaalta kaipaan sitä, sellaista suunnitelmaa, että jotakin me laiminlyömme myös muita asioita, jotka ovat huolest- huolenaiheita kansalaisille. Talous- ja sosiaaliasiat ovat yksi sellainen, mutta muitakin asioita on, jotka ovat vähemmän esillä tässä paperissa. Investointisuunnitelma pahoittelen sitä, että komissio ainakin tässä vaiheessa on hukannut tilaisuutensa yhdistää ne hyödyt, jotka liittyvät investointisuunnitelmaan taas toisaalta rakenteellisiin muutoksiin, joita tarvitaan lisämaissa. Odottaisin ehdollisuutta. Ja sitten paremmasta sääntelystä luulen, että tämä on hyvä askel, jota ollaan ottamassa. Olen hieman huolissani, josko me tulemme näkemään riittävän nopeasti todellisen järjestelmän. Tätä minä odotan ja sitä minä kaipaan tässä ohjelmassa, että ei ole mitään järjestelmää, ei ole, koht- ei ole tavoitteita eikä paljon vertailua ja tämä on kokonaisuus. Lopullisesti, lopuksi vielä ymmärrän, että olemme tällä hetkellä tilanteessa siitä lainsäädäntö olla vetämässä pois. Toivottavasti se toimii, mutta odottaisin, että tämä prosessi perustuisi vaikutusarviointiin esimerkiksi lainsäädäntöaloitteiden täytyy perustua siihen, että tämä lains- aloitteiden poisvetäminen toivottavasti täytyy, perustuu vaikutusarviointiin. Ja haluaisin tähän selvennystä. hyvä alku, hyvä alku ja vielä loppusana. Tämä on ensimmäinen ääni. Odotamme kunnollista järjestelmää, joka tuo parempaa sääntelyä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Huaristi Abounds. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos, puhemies. Niin, täällä puhutaan siitä, että luottamus täytyy saada luotua uudelleen ja ikään kuin kyse olisi nyt vain uskosta kyse. Olen kuunnellut kyllä tarkoin komissiota ja lukenut tämän tiedon annonkin, mutta en oikeastaan löydä siitä minkäänlaista syytä luottaa teihin. Ja no, tässä nyt sitten on hyvin vaikea luoda tällaista luottamusta koko unionissa ylipäätään. Tota, to, toissijaisuusperiaatetta täytyy viedä eteenpäin, se on totta, mutta uskoisin, että peruskysymyksissä, kuten ympäristöasioissa, komissio Äh, ei oikeastaan tee yhtään mitään. Kaikenlaisia kunnianhimoisia ohjelmia aina vain enemmän julkaistaan mutta e, nämä ehdotukset eivät pääse sitten ehkä eteenpäin. Ja sitten jos ajattelemme tuota väestön kasvukysymystä, no tähän tarvitaan vastaus, että avoimuutta tarvitaan kansanvallan edistämiseksi ja luottamuksen kasvattamiseksi, mutta kansalaiset tarvitsevat toisenlaista Eurooppaa, toisenlaista mallia, eli täytyy tehdä todella uudistuksia, eikä tällaisia oikeita uudistuksia ohjelmassa ne ole. Ja Evans, yksi minuutti arvoisa you, puhemies. Kuten monet kollegat, olin kauhistunut, kun viime viikolla kuulin, että komissio ehdottaisi, että poistettaisiin kaksi uutta ympäristölakia puhtaasta ilmasta ja kierrätystavoitteista. Se on erittäin kielteinen viesti niille, jotka odottavat, että EU ottaa johtoaseman ympäristökysymyksissä. Walesista tiedän, että nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, jotka luovat tuhansia vihreitä työpaikkoja, joten me otamme lupauksena sen, että tehdään kunnianhimoisempia ehdotuksia ehdotuksia, odotamme niitä mielenkiinnolla. Olin kuitenkin iloinen huomessani, että indikatiiviseen investointiohjelmaan otettiin tällainen uusiutuva energiamuoto, se myös työpaikkoja ja teknologiaa luodaan paikallisyhteisöjen todellisella tuella. Tämä on sellaista kestävää työpaikkoja luovaa investointia, jota todella tarvitsemme tulevaisuudessa. Edustaja Pedicini, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat kollegat, myös minäkin, kuten edustaja Lambert, olen tieteilijä ja tarkastelen mielelläni lukuja. Ilmaston saastuminen aiheuttaa yli 400 000 aikaista kuolemaa joka vuosi. Ja mitä komissio tekee? Se vetää ilmaan liittyvän lainsäädäntöehdotuksen pois. Euroopasta pitäisi tehdä kilpailukykyisempi eh, ja vähentää resurssien eh, tarvetta, jotka ovat yhä eh, harvinaisempia, mutta komissio poistaa ehdotuksen kiertotaloudesta. Joka vuosi menetämme 600 tonnia materiaalia, joka voitaisiin kierrättää. Tämä pystyisi 600 miljardia euroa joka vuosi säästämään ja voitaisiin vähentää mm, kasvihuonekaasupäästöjä 2-4 prosenttia vuosittain. Mitä, mitä Junckerin komissio tekee, se suunnitelmastaan ottaa pois jätedirektiivin. Meillä on paljon erilaista erilaisia petoksia lääkkeiden alalla, jotka vievät rahaa kansalaisten taskusta, mutta komissio ottaa tämän pois ehdotuksestaan. Komissio heittää satojen ihmisten työn pois, jotka ovat tehneet ehdotuksia ja rahoittaa erilaisia tutkimuksia, toteutettavuustutkimuksia ja muuta. Me emme Nämä, tämä komissio on meidän vihollisemme ja kansalaisten vihollinen. Me olemme mm, vihaisia tämän äh, kansalaiset ovat vihaisia meidän kanssamme, meidän mm, kansanedustajien kanssa, jotka tukevat vieläkin komissiota. Kiitoksia. seuraavaksi edustaja Papadakis, yksi minuutti, olkaa hyvä. αποτελεί μέσο κλιμάκωσης επίθεσης κατά laon. λαών και... Tämä on hyökkäys ihmisiä vastaan tämä ohjelma ja väline ja työkalu lisääntyville <clears throat> yritysten lisääntyville voitoille valvonnanlaisena. Te annatte rahaa monopoleille, suurpääomalle, investointeja varten ja eipä juurikaan ehdoilla. Ja käytetään halpaa työvoimaa, työpaikkoja vähän. Euroopan unioni, Euroopan unionin digitaalimarkkinat ja vapaakauppa USA kanssa ja muut muutokset ovat uusia voiton mahdollisuuksia yrityksille ja tuovat, tämä tuo myös mukanaan uusia ongelmia. Niin sanotut markkinoit eivät vakuuta, eivätkä niin voidaan, tämä tilanne voidaan vain kääntää vain toisinpäin. Pääomaisen valta, me tarvitsemme tänään kansan interventioita. Meidän pitää palata siihen, mitä me olemme menettäneet. Meidän pitää voida elää ilman markkinoita ja Euroopan unionin monopolismia. Seuraavaksi edustaja Busek, olkaa hyvä Panie przewodniczący. Puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Me puhumme tässä siis ensi vuoden ohjelmasta. Tämä on hyvin tärkeä ohjelma. Sen pitää olla myös hyvin realistinen. Ja se, mihin sitoudumme nyt, se täytyy täytäntöön panna. Ymmärrämme kyllä, että jos ohjelmasta jotakin puuttuu, niin se tarkoittaa sitä, että se siirtyy seuraavien vuosien täytäntöön pantava, pantavaksi. Emmekä halua missään tapauksessa, että nämä tärkeät kohdat puu, poistuvat kokonaan esityslistalta. Ja me haluamme siis toimia konkreettisemmin. Me haluamme puhua työttömyydestä. joilla täytyy olla työ yhteistyötä ja olen sitä mieltä, että komission ehdotuksessa on monia kohtia, jotka voivat todellakin muuttaa tilannetta ja vähentää työttömyyttä. Me tarvitsemme esimerkiksi halvempaa energiaa, avoimuutta Yhdysvaltain markkinoiden suuntaan, avoimempaa energiamarkkinaa, järjestelmää. Meidän täytyy käyttää uusia teknologioita ja eurooppalaisia lähteitä hyväksemme. Ja toiseksi nämä verkkomarkkinat, digitaalimarkkinat, vuoropuhelu täytyy altaa, al, alkaa mitä nopeammin. Neuvostoa täytyy painostaa. Ja kolmanneksi tiekartta teollisuuspolitiikan tiekartta. Meidän täytyy uudelleen teollistaa tätä mannerta. Se oli myös viime komission, edeltävän komission merkittävä tehtävä ja toivomme, että voimme vahvistaa todellakin PK-yrityksiä ja luoda työpaikkoja. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission puheenjohtaja, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Te eh, sanoitte, että tästä komissiosta tulisi poliittisempi. Ei teitä sitä pidä syyttää päinvastoin. Se, mistä me tänään puhumme, on se, että onnistuuko se jo ja millä tavoin se pystymme yhdessä toteuttamaan. Tämä asiakirja, me emme voi sanoa, mikä teidän näkemyksemme työohjelmasta on, koska meillä ei sitä ole, mutta se asiakirja, joka viime viikolla esitettiin, osoittaa, että tämä ei ole vielä riittävää monissa asioissa. En tiedä ihan tarkkaan, mistä tämä johtuu, mutta meidän pitäisi sitä keskustella. Haluaisin yrittää e- esittää tämän eräällä esimerkillä. Tämä parlamentti viime kaudella vei läpi pankkisääntelyssä kollega Karaksen mietinnön kautta, että kaikki rahoituslaitokset vuodesta 2015 ensi vuodesta lähtien mm, maa maalta joutuvat kertomaan, mitä voittoja ne missäkin tekevät ja missä ne veroja maksavat. Se on hyvä periaate. Kollega Karas istuu tuolla, hän kuuntelee tarkkaan. Tervehditte häntä, hän vei tämän läpi, hän on EPPstä. Tuolla on kollega Lambert, joka puhui. Hän vei sen läpi vihreässä ryhmässä. Minä olin varjoesittelijä, sosiaalidemokraattien varjoesittelijä, vein sen läpi sosiaalidemokraateissa. Onko se sitten niin omituista, jos minun ryhmäni odottaa teiltä, kun ajatellaan sitä keskustelua, mitä käymme veronkierrossa, että vihdoin laajennamme tätä kaikkiin ylikansallisiin yrityksiin. Miksi tätä ehdotusta ei teidän työohjelmassamme ole? Se yhdessä yössä johtaisi siihen, että kaikenlainen veronvälttely poistuisi ja meillä olisi vihdoinkin oikeudenmukaista verotusta kansalaisille Euroopassa. Te sanotte, tämä on varmaan uudempi kehityssuuntaus, että on toimintaohjelma tulevan vuoden kesäkuuhun mennessä. Toivottavasti tämä on mukana tässä toimintaohjelmassa. Se on hyvä esimerkki siitä, miten voisimme tehdä paremmin työtä, jos kuuntelisimme toisiamme, olisimme vuoropuhelussa. Te haluatte kumppaneita, teillä on kumppaneita, mutta tämä ei ole mitään ikään yksisuuntainen katu. Meillä on odotuksia komissiota kohtaan. Edustaja Henkkeelle yksi minuutti, olkaa hyvä. Herr puhemies, tämä ohjelma, ohjelmaa EPPn edustaja kuvi, kuvit, kuvaili joulukuuseksi ja varapuheenjohtaja sitten paljon siihen kymmenen kynttilään, siinä on kymmenen prioriteettia. Täytyy sanoa, että minulla on ongelmia teidän viidennen prioriteettini kanssa, nimittäin rahaliiton syventämisessä. Oikeastaan jokaiselle on selvää, että maailman talous on jonkin aikaa kasvanut vahvemmin kuin Euroopassa. Eurooppa kasvaa vahvemmin kuin euroalue. Meillä on ongelma, erityisesti euroalueella. Ja en nyt, minun on pakko muistuttaa teitä, että, että euro on liikaa, liian liikaa Euroopan eteläosassa, liian vahva siellä ja liian heikko Saksassa. Sen nähdään nuorisotyöttömyydessä Euro- Etelä-Euroopassa tai sitten vientiylijäämässä Saksassa. Ja voidaankin kysyä, milloin me lopetamme eh, tällaisen näiden erilaisten finanssipoliittisten kulttuurien osalta että realistetaan yhteen aluttaan Euroopassa ja milloin me luomme sellaisen valuutan, joka vastaa näitä kulttuureja. Si, edustaja Desarnes, olkaa hyvä. Monsieur le Président, vous... Puhemies, ja hyvä puhe, komission puheenjohtaja, tämä on hyvä uutinen, tämä että Euroopan täytyy keskittyä oleelliseen ja oleellisuus tietysti on talous ja sosiaalikysymys ja teidän investointisuunnitelmanne menee oikeaan suuntaan, mutta täytyy mennä vielä pidemmälle. Tarvitaan selvä valtion talouden harmonisoinnin ohjelma ja myös yrityksille selvä vakaa ohjelma ja myös euroalueen hallinnointiohjelma. Tämä suuri prioriteetti on myös juuri se, että, johon meidän täytyy vastata euro maailmassa, eli maahanmuuttokysymyksiin, niin ympäristökysymyksiin, ulkopolitiiksiin kysymyksiin ja myös näihin puolustuspoliittisiin kysymyksiin. Niin jos ajattelemme esimerkiksi Pakistania, me tietysti kaikki tällä hetkellä olemme ajatuksissamme juuri sielläkin. Eli näissä kahdessa prioriteetin alassa meidän täytyy nyt ottaa askelia eteenpäin. Me voimme osoittaa kansalaisillemme, että Eurooppa tuo todellista lisäarvoa ja Eurooppa on näin näin ollen ansainnut olemassaolonsa. Edustaja olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Juncker, είναι στο πρόγραμμα της... Kiitos puhemies. Herra Juncker, tässä komission ohjelmassa onko teille intervention rooli kotimaan asioihin jäsenmaissa? Muutama päivä sitten, kun puhutaan Kreikasta, te sanoitte kreikkalaisille, että äänestäkää teidän tuttujen ään, kasvojen puolesta, älkää kerehettykö. E, ei, anteeksi vaan, tämä ei ole teidän heiniänne. Olitteko te siellä ennen vaaleja antamassa lausuntoja Saksasta tai Britanniasta? Te ette pystynyt pitämään kantaanne Euroopan komission puheenjohtajana, ei edes vuorokautta. Mit, millä tavalla komissio voi päättää tällaista? Mihin artikloihin tähän, tämä perustuu? Minun puolueeni Syrisa tähtää ratkaisuihin euroalueen sisällä kasvun, oikeudenmukaisuuden, kestävän kehityksen ja oikeusjärjestelmän ja vahvan hyvinvointivaltion myötä tämä, mutta Troikan politiikka, jota te tuette, se tuo työttömyyttä, lamaa, eriarvoisuutta ja kohesion murtumista ja inflaatiota. Te lupasitte muutoksia, mutta te katsot, te olette herra Barroson kaksoisveli. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Durando, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Monsieur le Président. Puhemies, hyvä komission puheenjohtaja Timmer, ja, ja Timmermans on syytä miettiä sitä, miksi me täällä oikeastaan olemme. Me olemme täällä siitä syystä, että yhdessä haluamme viedä eteenpäin Euroopan hanketta, tätä sivilisaatiota, joka on aina pyrkinyt etsimään elämän laadun, mahdollisimman suuren joukon hyvän elämän laadun tasapainoa komissiolla on aloiteoikeus ja se koskee teitä. Te, se sälyttää vastuun niskaanne yleisen eurooppalaisen edun edistämisestä. Euroopan yleinen etu on se, että jatkuvasti etsitään sosiaalipuolen, ympäristökysymysten ja talouskysymysten välistä tasapainoa. Ja suoraan näihin on nyt kiinnitettävä huomiota ilmanlaadun, myös siirtotalouden, siirtolaisuuden ja tällaisten kysymysten kautta, terveydenhuollon kautta myöskin. Te nimittäin vaikutatte suoraan tähän eurooppalaisen sosiaalisopimuksen sisältöön. Nyt on syytä palata alkupisteelle ja myös ottaa huomioon tuo yleinen etu. Ja Lundgren, Passaku Kiitoksia. Haluaisin aloittaa en sanomalla hurraa tai bingo. Herra Van Rompalle, joka saa valtaisen eläkkeen, hänen täytyy maksaa siitä verot se osavaltiossa. Tällä kertaa ongelmat pahentuvat ja nyt herra Juncker haluaisi keskittyä siihen, että luottamusta uudelleen rakennetaan. Tämän tulisi mennä kansalaisen kautta. Miten tämä nyt sitten onnistuu niin, että he maksavat vielä enemmän veroja, jotta sitten EUn entiset poliitikot saavat valtaisia eläkkeitä ja voivat jatkaa luksuselämää veromaksajan kustannuksella. Eräs toinen Junckerin työohjelman prioriteetti vuodelle 2015 on uudenlainen maahanmuuttopolitiikka. Ja tässä nyt näyttää sitten siltä, että tässä katsotaan yksittäisiä jäsenvaltioita, vai haluatteko te pakottaa jäsenvaltiot maahanmuuttoja tai muuten käsiteltyä. Jäsenvaltioiden asukkaille ei ole enää tarpeeksi työpaikkoja, silti halutaan ottaa käyttöön tällainen EU-maahanmuuttopolitiikka. Ei ole asuntoja eikä työpaikkaa ei ole olemassa oleville ihmisille eu jäsenvaltioissa. Sitten tämä menee niin kuin aina tavallinen työntekijä, kantaa kustannukset, Ähm, kaikenlaisista epäonnistuneista ehdotuksista, jotka teiltä äh, tulevat, joita ei koskaan pystytä toteuttamaan. Tämä luottamus, jota tässä pitäisi luoda, niin se ei kyllä tule onnistumaan. Alle 43 prosenttia äh, osallistui EU-vaaleihin. Kyllähän äh, kansalaiset ovat jo muutenkin luottamuksessa menettäneet. olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies Esityksessään eh, puheenjohtaja Juncker eh, nosti tärkeimmäksi esiin eh, veronkierron torjumisen ja verotasa-arvon omituista, että työohjelmassa ei ole mitään tarkkaa, ehkä joku pikkuinen direktiivi tai jotain, joka osoittaisi, miten voitaisiin ennaltaehkäistä veronkiertoa kuten näin viime vuosina on tapahtunut, jossa suuryhtiöt ovat valtaisesti kiertäneet veroa kansalaisten kustannuksella. Kertokaa minulle, onko täällä valtiota, jossa ei ole mitään tällaisia sääntöjä, jossa jopa kansalaisia, rehellisiä kansalaisia vainotaan. Se on teidän maanne puheenjohtaja. Luxemburissa jopa alettiin tutkimus tätä tavallista kansalaista vastaan, joka tämän skandaalin julkisti. Onnittelut. Minä uskon, että se tie, jota pitäisi kulkea, on toisenlainen. Me pitäisi vapauttaa maamme euron vankilasta ja antaa kansoillemme valuutta, suverenius ja päästää meidät henkilöistä kuten te. Seuraavaksi edustaja Le Grip, minuutti 30. Merci, Kiitos puhemies. Niin olemme tässä tietysti tarkkaavaisina kuunnelleet sekä Junckeria ja Timmermansia ja sitä, että haluatte kiinnittää huomiota ja keskittyä tiettyihin suuriin prioriteettikysymyksiin ja olennaiseen. Me Ranskan EPP-valtuuskuntana haluamme korostaa sitä, mikä vaikuttaa meistä Ranskan EPP-edustajina merkittävimmältä tuo siirtolais- ja turvapaikkakysymys ja myös eurooppalainen energiastrategia. Näihin kysymyksiin me kiinnitämme erityishuomiota, jotta vuonna 2015 voitaisiin ottaa aimoharppauksia eteenpäin näillä kahdella alalla. Minä koordinoin kansanpuolueessa, naisasiainvaliokunnassa eri kysymyksiä ja kiinnitän huomiota seuraaviin kysymyksiin. Ensiksikin se, mikä on kansanpuolueen sydäntä lähellä direktiiviehdotus neuvotteluissa neuvostossa naisten, naisten sitä, että saataisiin naisia enemmän suuryritysten johtokuntiin, että löytettäisiin tästä tasapainoinen lopputulos ja kompromissi. Näin toivomme, että vuonna 2015 tuo naisten edustavuus suuryrityksistä saataisiin käsiteltyä. Ja me olemme tässä kuulleetkin teidän edistyvän realistisesti ja järkevin askelin eteenpäin aloitteissanne. Me olemme myös kuulleet, ettei tässä aiota mennä askelia taaksepäin ainakaan. Ja toivomme edistysaskelia seuraavien kuukausien aikana komissiolta. Kiitoksia. Kaksi edustaja Vilmot, kaksi minuuttia, olkaa hyvä Thanks very much. Mr. Juncker. Kiitoksia. Kiitoksia herra Juncker, että tulitte esittelemään tälle parlamentille työohjelmaan. Olisi tullut mukavaa, jos olisi olisi e, esitetty, e, jos lehdistövuoto ei olisi tapahtunut aikaisemmin. Minun ensimmäinen huomio on kuitenkin sellainen, joka koskee veroparapetiiseja. Minusta on hyvä, että te ymmärrätte, näette tämän ongelman ja moni varmasti ihmettelee, ellei tätä olisi ollut mukana vai ellei tämä sitten olisi liittynyt lux leaks skandaaliin Herra Juncker teki, parlamentti teki selväksi viime vuonna, että me haluamme välittömiä toimia veronkiertoon. Ja yksi meidän prioriteettimme että maakohtaiset raportointi ja mustat listat veronkiertäjistä. Tämä oli viime vuonna ja toistaiseksi oli nähnyt vähän toimintaa. Ja tänä aikana ihmiset ympäri Eurooppaa ja EU ovat, ovat nähneet, että palkkoja leikataan ja palveluja leikataan päivittäin viikko viikolta. Ihmiset eri puolilla Eurooppaa joutuvat maksamaan omat veronsa, ovat nähneet heidän elintasonsa hupenevan. Ja nyt on todellakin aika että, että emme voi antaa suurten yritysten välttää verot, verojen maksuja, vaan niiden pitää maksaa, kantaa vastuunsa. Me tarvitsemme lainsäädäntöä nyt. Me emme voi enää sulkea silmäämme tältä toiselta huomiota. Toinen huomio koskee eh, eh, ilmanlatopaketin eh, purkamista. Tämä lainsäädäntö ilmanlaadusta on otettava vakavasti. Täällä on vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ympäri Euroopassa. Ilmansaasteet tappavat neljä 100 henkeä jatkuvasti, 4000 ihmistä vuosittain. E, e, tämä on järkyttävää ja se on vastuutonta. Ja tämä antaa viestin kaikille. Minä kuuntelin teitä, herra Timmermans, kuunnelkaa te minua e, että tällaisen lainsäädännön purkaminen, se on täysin vastuutonta ja se antaa viestin kaikille, että EU ei ole enää kiinnostunut edistämään edistyksellistä terveyspolitiikkaa ja mitä pyytäisin Junckeria pohtimaan tätä asiaa uudelleen nyt. There is uh, a blue card question from uh, Mr. Rob. Teille on sininen kortti. Tässä me olemme jo pikapuoliin mm, jo aika myöhässä ja Junckerin täytyy täällä olla varmaan yöhön asti. Hän on tietysti tottunut siinä, mutta, siihen, mutta hän ole, se ole meidän ihmisoikeuksiemme mukaista. No Rope, olkaa hyvä, sininen kortti Vilmatille. Kiitoksia. Minä haluaisin kysyä kollegaltani seuraavaa. Vaalikampanjan aikana ja tällä hetkellä Euroopan unionin kansalaiset, joilla on alhaisemmat tulot, toivoivat, että komissio ja uusi Euroopan parlamentti tekisivät useita päätöksiä, jotka antaisivat ihmisille paremmat tulevaisuuden näkymät. Ettekö usko, että uuden ohjelman tulisi yrittää varmistaa vähimmäispalkka Euroopan unionissa? Haluatteko vastata? Olkaa hyvä. I'm not sure that's anything to do with what... Nyt tiedä, onko tällä mitä tekemistä minun puheeni kanssa, mutta usko, että Eurooppa on nykyään vain yrityksiä varten. Sen täytyy olla kaikkia kansalaisia varten. Siksi kaikilla täytyy olla kunnollinen ja säällinen työ, äh, elintaso. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tomasic. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Predsjednik Juncker virlo, vrlo ambiciozan plan puhemies. Juncker on esittänyt hyvin kunnianhimoisen ohjelman ja tässä ollaan etenemässä oikeaan suuntaan. Toivon, että tämä pohjautuu myös tosiasioihin eikä pelkästään satuiluun ja tulevaisuus osoittaa edistystä tässä nyt näyttää siltä, että puhutaan vain siitä, että kaikki on hyvin, edetään tietynlaisessa pilvilinnassa eikä mitään uudistuksia olisi tarvittukaan. Nyt kuitenkin täytyy toimia realistisesti ja tarjota uudelle komissiolle mahdollisuus osoittaa, miten töihin ryhdytään. Timmermans on puhunut siitä, että Eurooppa paranee pikemminkin, ja pikemminkin kuin huononee ja myös nostaa, nostaa kilpailukykyään pikemminkin kuin lisää byrokratiaa mm, tarvitsemme enempää, enemmän Eurooppaa, mutta se saattaa ajaa meidät taas uuteen taloudelliseen kriisiin. Kiitos, eh, fru Wikström. Hela minuutten, vastuku. Kiitos, Wikström, yksi minuutti. Och tack eh, till kommissionens ledning för att ni är här. Kiitoksia eh, komissiolle siitä, että olette täällä. Eh, ja minä todellakin eh, arvostan visiota. Tämä on hyvä tämä työohjelma 2015. Se voisi olla parempikin vielä. Erityisesti olen iloinen näistä prioriteetista, jotka johtuvat säännönmukaiseen maahanmuuttoon, joka tekee EU-sta kiinnostavan työntekijöille, opiskelijoille, tutkijoille ja investoijille. Kaikki tämä on tarpeen. Eh, me tarvitsemme sitä, jotta saisimme aikaan eh, talouskasvua, työpaikkoja ja menestystä globalisoidussa maailmassa, mutta tässä olisi voinut olla vielä jotain muutakin mukana, nimittäin eh, turvallisia laillisia teitä ihmisille, joiden on paettava sodalta ja vainolta. Vain pääsemällä turvallisesti tämme pystymme lopettamaan ihmissalakuljettajien groteskin työn meidän täytyy varmistaa sitä, että Välimerestä ei tule joukkohauta niin kuin tällä hetkellä näyttää. 4000 ihmistä ovat vain tänä vuonna kuolleet Välimerellä. Minä olen iloinen siitä myös, että meillä tulee olemaan digitaaliset sisämarkkinat ja väittäisin, että meidän täytyy varmistaa, haluaisin onnistaa teillä komissiota siitä, että se on rohkea ja sinne pitäisi myöntyä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. katsokaapa tätä ohjelmaa. Ja kun me katsomme sitä, mitä tämä Juncker-komission sykli tarkoittaa, investointisuunnitelma, valtava ohjelma, jossa myös julkista kumppanuutta, infrastruktuuria julkisten etujen mukaisesti ja ja tuomitaan äh, äh, äh, nuorisotyöttömyys ja ja pakkomaahanmuutto, sääntelyn purkaminen, kauppadirektiivi, maahanmuutto. Tässä on vissiä sosiaalista edistystä näkyvissä ainakin äitiyslomaa koskevassa direktiivissä. Tässä, mutta toisaalta ympäristökysymyksessä on takaiskuja komissio ei uskalla näyttää oikeita kasvoja, että tässä luodaan edellytyksiä monikansalliselle pääomalle ja siitä taas eurooppalaiset yritysjärjestöt kärsivät. Ja riippuen siitä, kuka istuu tuolilla, niin se sitten ohjaa toimintaa. Tässä on kuitenkin tämä menneisyys on karjutu. Voitte yksi minuutti, olkaa hyvä <clears throat> Niin, kiitoksia puhemies. Juncker, te puhuitte eh, siitä, että työohjelmaan tulee 20 investointeja ja sillä varmistetaan Ähm, Euroopan tulevaisuudella on 60 sekuntia esittää kysymys. Ensinnäkin on kysyä teiltä, minne aiotte investoida, jotta voitaisiin torjua maahanmuuton syintä sen sijaan, että maahanmuuton laillistamisen kautta lisäätte vielä painolastia Euroopan työmarkkinoille, jossa on 24 miljoonaa työtöntä. Te puhuitte veronkierron torjunnasta, sanoitte, että verot on maksettava siellä, missä voitot saadaan aikaan. Kuinka uskottava tämä on teidän Luxemburgin mallinne eh, mukaan? Eh, koskeeko vero-oikeudenmukaisuus myös työntekijöitä vai vain yrittäjiä? Missä missä on investoinnit sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen? Uskotteko, että pystytte eurolla eh, eriarvoisuutta Euroopassa torjumaan? Minuutti 30. Merci infiniment, Kiitokset puhemies. Niin, minä olen kansanpuolueen koordinaattorina ulkoasioissa ja olen tyytyväinen komission puheenjohtajan ohjelmaan vuodeksi 2015 ja siihen, että siellä puhutaan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta. Se on myös meidänkin prioriteettikysymyksemme. Eduard Kukan johtaa tätä asiaa meidän puolellamme ja me olemme saaneet hyvin myönteisiä viestejä komission jäsenhanilta. Hanilta oikein hyvää yhteistyötä on tehty ja nämä viime, näiden viime vuosien aikana on valtavia muutoksia tapahtunut sekä etelässä että idässä. Me olimme kovasti valmistautumattomia tällaiseen ja päätöksentekotasolla täällä parlamentissa on tuntunut siltä, että me olleet kovinkaan selvillä raiteilla. Ja näin Euroopan naapuruuspolitiikan uudistaminen tavoitteena ei voi olla mikään kauneusleikkaus ainoastaan, vaan täytyy todella pystyä vastaamaan nykyisiin haasteisiin ja luomaan, anteeksi hetkinen, anteeksi, niin puolitoista minuuttia. Niin, siis minä olisin halunnut vielä kiinnittää huomiota sopimukseen Yhdysvaltain kanssa. Nuo neuvottelut ovat hyvin tärkeät myös talouden kannalta ja työllisyyden kannalta, mutta myös poliittiselta kannalta tämä kumppanuus on aivan olennainen meidän kannaltamme. Eurooppa on maailmanlaajuisesti vahva, jos onnistuu neuvotteluissaan Yhdysvaltain kanssa. E, Kiitokset ja seuraavaksi Toija, kaksi minuuttia. Signor Presidente Juncker. Puhemies, puheenjohtaja Juncker, varapuheen eh, johtaja. Me eh, arvostamme sitä, että on, eh, että ei ole jatkuvuutta menneisyyden suhteen, mutta tämä pitää viedä loppuun asti, erityisesti suhteessa Euroopan parlamenttiin, jos haluatte avoimamme Euroopan kansalaisille, jos haluatte, että menemme samaan suuntaan. Ja tästä näkökulmasta, kuten kollega sanoi, emme ole vielä oikeassa vaiheessa yksittäisten säädösten jakaminen paremmin prioriteettien ympärille. Haluamme myös parempaa täytäntöönpanoa. Meillä on liikaa byrokratiaa, liikaa erilaisia menettelyitä, liikaa työn ulkoistamista. Halutaan lisää avoimuutta, mutta se mitä minä haluan halua sisällöstä on, että tärkeä on investointisuunnitelman toteuttaminen, sitä kutsutaan Junckerin suunnitelmaksi, mutta kasvua ja investointeja ei ole, jos ei joitain asioita korjata. Tänä aamuna meillä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu joustavuudesta, sääntöjen uudistamisesta eh, tai siitä, e, e, että e, uudelleen lähestytään näitä sääntöjä. Eh, tänään aamuisen keskustelun tulokset pitäisi näkyä tässä komission työasiakirjassa. Tämä joustoasiakirja, jota odotamme kaikki ikään kuin joulun jälkeisenä lahjana. Minä puhun omasta maastani. 40 prosenttia Italian äänestäjistä valitsi meidän puolueemme, joka halusi vahvempaa, mutta uudenlaista Eurooppaa. Haluamme älykästä joustavuutta, joka saa, vie eteenpäin yhteistä kasvutavoitetta. Haluamme joustavuutta, joka lisää BKTn kasvua eikä tuhoa julkista taloutta. Haluamme joustavuutta investoinneissa, hankkeiden yhteisrahoittamisessa 2020-agendassa, Junckerin suunnitelmassa, rakennerahastoissa. Tämän keskustelun on oltava mukana jo komission ensimmäisissä säädösehdotuksissa ja sitten haluamme aloitteita kulttuuria varten, sosiaalista yhteiskuntaa varten ja myöskin ympäristötavoitteet, joista useat kollegat ovat puhuneet. Kiitoksia. Edustaja Gerikke, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Arvoisa komission puheenjohtaja, minä pidän hyvänä teidän hankettanne, että 23 uut, että te aloitatte uudestaan. Minä isän teille luottamuksenne, mutta ei ole kysymys minusta. Minä olin viime viikolla, viime paljon vaalipiirissäni niin Saksassa ja usein sanon ihmisille, että kun tapaan puheenjohtaja Junckerin, mitä minä sanon hänelle? Viisi asiaa haluan ottaa esille teille kaksi nuorta ammattikoulutuksessa ollutta Frankfurtissa, jotka vuodesta toiseen ovat auttaneet vapaaehtoistyössä jouluaikana pakolaisleirillä, sanoivat, että muuttakaa pakolaispolitiikkaa, löytäkää yhteiset eurooppalaiset säännöt, jotka toimivat ja auttavat ihmisiä. Nuori kolmen lapsen perhe Sant Ingörsissä sanoi, huolehtikaa vero-oikeudenmukaisuudesta ei pelkästään suurille konserneille, vaan meille, perheille. Ja erään Dresdensin leipomon johtaja sanoi, että älkää no, tehkö lakeja pelkästään kirjoituspöydän ääressä. Lähtekää virkamiehet kerrankin johon, niin käytännön työn pari, jotta he tietävät, mitä, mistä, mistä puhutaan. Ja yksinhuoltaja Isa Berlis sanoi, että selvittäkää Euroopan lapsi- ja perhepolitiikka. Minä henkilökohtaisesti sanon sitä eurooppalaiseksi perhestrategiaksi. Kiitoksia. you. Följande herr Federley, Jenhela minuutti. Seuraavaksi Federley, minuutti. Kiitos puhemies. Kiitokset Junkerille tänne saapumisesta. Luotan teihin ja tämän talon valintaan ja myös komissioon. Kuitenkin kun kuulin nyt tästä jättepaketista, ilmanlaatupaketista, niin huolestuin, mutta Timmermans uutta toivoa sain, kun sanoitte, että uudelleen nämä otetaan mukaan jollain keinolla, mutta kärsivällisyys alkaa nyt tässä jo luisua käsistä. Me oikeastaan olemme luomassa tämän talon ja komission välille epäluottamuksen kuilua. Ja, mutta minä kuitenkin haluaisin luottaa teihin, koska uskon siihen, että te pystytte siirtämään Eurooppaa vauraamman ja vihreämmän tien suuntaan komission suuntaan mutta varmaankin, varmaankaan ei voi olla se, että ympäristöpolitiikka poistetaan. Tack arvoisa edustaja guzman yksi minuutti hyvä. Kiitokset, hyvä Juncker te sanoitte, että rakastatte Eurooppaa. No tulkaapa sitten minun kanssani tuo Melilla, Melian kaupunkiin esimerkiksi ja siellä sitten vierailemme tuollaisessa katukeittiössä, niin varmaan teidän rakkautenne siitä jo hälvenee. Eli tässä tämä työohjelma täytyy esittää sellaisella kielellä, että kaikki voivat sen ymmärtää ja myös seisoa tämän työohjelman takana. Tässä puhutaan vapaakaupasta Yhdysvaltain kanssa, jotta monikansaiset yritykset voisivat sitten vaan taas ehm, edistyä. Tämä tarkoittaa köyhyyttä ja työttömyyttä työttömyyttä entisestään. Tämä hyödyttää eh, muun muassa komission jäsenkanjetea tässä leikataan julkisia palveluita, meidän oikeuksistamme ollaan tekemässä markkinatavaroita Junkeri, Juncker ja Luxemburgin tyyppiseen suuntaan ollaan etenemässä. Tämä uusi komission työohjelma itse asiassa nyt pyrkii, pyrkii tuota vanhaa politiikkaa kehystämään. Tämä vaikuttaa Titanikilta. Yritetään, pyritään pelastamaan ensimmäisen luokan matkustajat. Voimmeko me tällaista työohjelmaa ohjelmaa tällaisen työhjelmän edessä taistella. Ja Baltso, olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Äh. Sydämelliset kiitokset puhemies. Äh, ensinnäkin haluaisin kiittää komission puheenjohtaja Junckeria ja varapuheenjohtaja eh, Timmermansia siitä, että he keskustelevat meidän kanssamme tänään työ, tästä työohjelmasta. Olen erittäin iloinen siitä, että tässä ohjelmassa on konkreettisia aloitteita, joiden tarkoituksena on eh, toteuttaa komission kymmenen prioriteettia. Ja on erittäin tärkeää eh, nostaa esiin se, että Eurooppa keskittyy jälleen isoihin asioihin, isoihin ongelmiin eikä niinkään pikkuasioihin. Ja haluaisin vahvistaa teitä komissiona siinä, että olemassa olevan lainsäädännön tarkistatte ja olette rohkeita vetämään pois turhia äh, säädöksiä. Kansalaiset odottavat meiltä parempaa lainsäädäntöä ja yritykset aivan oikein meiltä odottavat vähemmän byrokratiaa, suhteellisuutta ja myöskin parempia mahdollisuuksia saada rahoitusta. Äh, siksi äh, komission prioriteetit ovat hyvä alku. Kaksi prioriteettia haluaisin nostaa lyhyesti esiin. Ensinnäkin uusi aloite tukea kasvua ja investointeja. Investointipaketti on tässä erittäin tärkeä, jotta saadaan aikaan taas luottamusta Euroopan talouteen. Ja sitten talous- ja valuuttaunionin syventäminen. Tässä on tärkeää se, että talouspoliittisia uudistuksia jäsenvaltioissa viedään eteenpäin ja kun arvioidaan taloushallintoa, niin keskitytään vakauteen ja tulevaisuuteen. Kiitoksia. Beresse kaksi minuuttia puhemies. Hyvä komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja LuxLeak äh, on tullut äh, esiin. Teidän täytyy nyt sitoutua siihen, että verotus tapahtuu siinä, missä edutkin nautitaan. Tämä liittyy myös teidän tämänpäiväiseen työohjelmaanne. Tarvitaan entistä enemmän valoa siihen, miten tätä reittiä aiotaan, aiotaan kulkea. Tämä vaikuttaa meidän mielestämme kaikista olennaisimmilta kysymyksiltä kuitenkin. Me odottelemme teiltä myös aloitteita jotta maaraportointi todellakin toimisi realistisesti. Tätä me on toivonut jo pitkän ajan, eikä tästä ole vielä päästy juuri puusta pitkälle. Ja sitten tuo parempi lainsäädäntöajatus. Meitä kyllä tämä pelottikin, koska vaikutti siltä, että tämä parempi lainsäädäntö tulkitaan näiden vanhojen menettelyjen hylkäämisellä, eli vietäisiin komission työohjelmasta se sellaiset ohjelmat, jotka eivät teollisuutta miellytä, varsinkin jos ajattelemme vaikkapa eh, talouspuolen kysymyksiä, tai sitten sellaiset tekstit, jotka eivät jäsenvaltioita miellyttäneet, ja erityisesti tähän liittyy äitiyslomaa ehdotus No nyt meillä on tässä sitten uudet ehdotukset ja myös talouteen kiinnitetään paljon paremman huomiota. Me haluamme ymmärtää paljon paremmin, missä oikeastaan ollaan menossa ja mm, ja miten ensi vuoden aikana todellakin esimerkiksi Pariisin konferenssi voisi tuottaa todellisia tuloksia. Ja te puhuitte sitten teollisen tekijänoikeuksien direktiivin uudelleen läpikäymisestä. Me toivomme, että sen läpi, uudelleen läpikäyminen tarjoaisi Euroopan tälle alalle mahdollisuudet toimia elävästi eikä tarjoaisi yhdysvaltalaisille enemmän parempia markkinoita. Minuutti, olkaa hyvä dosadašnji istupi gospodina junckera i njegove komisije u mene moram reći ulijevaju povjerenje. ja kun olen kuunnellut herra junckeria niin voimme olla e, uuden alun kynnyksellä, mutta aprikoin vain, että tulee uusia mahdollisuuksia. Luulenkin, että, että että me tarvitsemme investointia, kehitystä ja kasvua. Tämä on se laituri, jolta teidän komissiolle voi lähteä hyvälle tai huonolle matkalle. Ja talous- ja rahaliitto ja digitaaliset markkinat, siitä saattaa tulla joka viides eurooppalainen vapaus. Kiertotaloudesta on tällä paljon puhuttu ja luulenkin, että tämä komissio tämän ohjelmansa myötä ja yhdessä jäsenvaltioiden ja alueiden ja kuntien kanssa voi viedä Euroopan paremmin kohti tulevaisuutta. On lykkyä tyky. Minuutti, olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puhemies. Haluaisin minäkin äh, puhua siitä, mitä te sanoitte perjantaina äänestyksestä äh, Kreikassa. Sirisa tuomitsi ne, joita kutsuu ääriliikkeiksi ja sanoivat, että haluaisin nähdä tutut kasvot, vertraute Gesichter. Kun luen teidän ohjelmaamme, niin minun täytyy sanoa, että sitä laativat varmaan nämä tutut kasvot. Ne ovat niitä kasvoja, jotka ovat köyhdyttäneet Euroopan, hajauttaneet Euroopan. Ne ovat ne kasvot, jotka ovat luoneet yksi ohjelman tyhjimmistä luvuista, nimittäin maahanmuutto, asia, jota minä käsittelen kansalaisvapauksien valiokunnassa. Maahanmuuttoa katsotaan eilispäivän silmin, aivan kun ei oltaisi huomattu muutosta, mikä on tapahtunut. Tänä päivänä mm, maa, maahanmuuttajat ovat sotajan tai ilmastonmuutoksen pakolaisia me tarvitsemme turvapaikkasääntöjen muutosta, erityisesti tämän erittäin tehottoman Berliini kolmen muutosta. Nämä ovat uusi, tämän uusi syy, joka Euroopalla on niskoillaan. Toivottavasti otamme huomioon tämän todellisuuden. Grazie. Edustaja Van Prempt, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you um, Kiitos puhemies Ensinnäkin jotakin haluan sanoa jotakin sydämestäni, herra komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Siitä lähtien, kun komissio on ollut nyt virassa, kun me puhumme ympäristöpolitiikasta usein niin ikään kuin tämä olisi jotenkin hankalaa politiikkaa, joka on yritysten ja ihmisten edessä ja tiellä, ja se olisi aika kuin esteenä, mutta haluaisin vakuuttaa, että tämä ei ole pidä paikkaansa hyvät lait, joita meillä on vedestä ja ilmasta ja kemikaaleista Euroopassa, joilla ovat johtaneet parempiin elinolosuhteisiin, useampiin työpaikkoihin, innovaatioihin, työ, innovaatioihin ja tätä tietä on sitä jatkaa. Ja me olimme viime viikolla eri kollegojen kanssa Limassa ja loppuasiakirja oli, oli kylmä suihku sitten Limassa oli, oli paljon vaikeuksia, mutta me yritimme ottaa globaaleja askeleita ilmaston lämpenemistä vastaan ja Brysselissä tuhan, tuhansia kilometriä muualla oli sellainen tilanne ikään kuin tämä olisi taka-askel. Ja minä haluan olla kuitenkin optimisti ja, ja minä haluan, että minun ryhmäni ja koko parlamentti tukee tässä minua. Minun olen kuullut, että ilmapolitiikka Kassa- ja kiertotaloudessa ollaan olla laatimassa uutta ehdotusta. Tai sitten, että nykyistä ehdotusta on tarkoitus muuttaa. Toisin sanoen, teidän ehdotukset ovat vielä, vielä ajankohtaisia. Tästä kiertotaloudesta on tulossa uusi ehdotus. Tuleeko myös ilmanlaadun uusi ehdotus? Minusta on tärkeää, että me tuemme teitä, mutta teen sen yhdellä ehdolla ei vähennetä näitä, ei, näitä kiertotalouden kunnianhimoisia tavoitteita ja vuonna 2015 teidän pitää tehdä ehdotuksia niin, että me voimme ryhtyä työhön. Vielä. Seuraavaksi edustaja Hansi Georgiou. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Agapite, kirje Γιούγκερ, διάβασα όλο το πρόγραμμα Hyvä Juncker, olen lukenut komission työohjelman ja jäi kyllä monta kysymystä mieleeni. Yritättekö huijata meitä? Tässä esitetään uusi ohjelma, monta erilaista mottoa. Tässä on kaikki uudistetaan, uutta politiikkaa luodaan, mutta itse asiassa kaikki on ihan yhtä kuin ennenkin. No, mitä tässä nyt oikeastaan yritetään. Tässä pohjaudutaan politiikkaan, joka on jo e- epäonnistunut ja politiikka on ajautunut kriisiin, ihmisiä on huijattu. No mitä tässä on nyt sitten oikein uutta? puhutte tästä uudesta investointiohjelmasta 300 miljardista jo, no eikö tämä sitten ole uusliberalistista politiikkaa. Sitten tässä puhutte uudesta ohjelmasta, 16 miljardia tulee sitten unionilta, sitten tulee keskuspankilta tähän rahaa ja loput tulisivat sitten yksityispuolelta. No mistä, mitä tämä tarkoittaa? Luodaan sitten taas monopoleille ja suursijoittajille hyvät pelikentät kuuluuko tämä raha todellakin mukamas PK-yrityksille, meneekö se muka siihen suuntaan? No kun demarit puhuivat vaalien aikana teidän tukemisestanne, niin oliko se vitsi? Tania Fajon maksi, maksimissaan kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hvala, hvala Na euro... Puhemies, miljoonat eurooppalaiset eivät, eivät ovat tänään vailla työtä tai ovat menettäneet säästönsä. Meillä on kuitenkin ihmisissä paljon potentiaalia, mutta heidän näköalansa on paljon pahemmat kuin aikaisemmin, ja tämä johtuu monikansallisten yritysten veropetuksista, jotka ovat käyttäneet hyväkseen verojärjestelmiä. Nyt jos me Euroopassa todellakin haluamme poistaa nämä veroparatiisit ja veronkierron, niin silloin me tulisimme Siinä on kysymys tuhansista siis miljoonista euroista ja niiden investoinnista nuoriin ihmisiin ja talouden vahvistamiseen. Minä uskon, että useimmat meistä ja myös suuri julkisuus, suuri yleisö pitää veropetosta epämoraalisena oman vastuun kiertämisenä. Komissio ja hallitukset ovat ensimmäisiä, jotka tänään puhuvat, äh, äh, lupaavat veronkierron vastustamista, mutta äskettäin äh, Brysselissä ministerit ovat toineet, toimineet toisin. Jo viime vuonna ilmoitettiin, että, että monikansalliset yritykset joutuisivat raportoimaan, missä ne toimivat ja verotuksen maksavat. Ja siksi meidän täytyy, ne ovat tällä tavalla kiertäneet valtaosa verotuksestaan. Meillä on kuitenkin näyt, me haluamme rohkean eurooppalaisen Euroopan komission ja meidän täytyy toimia yhteisessä Euroopan unionissa yhtä innostuneena ja meidän täytyy yhdessä rakentaa niin kuin kymmenen vuotta sitten on tehty. Jos tämä epäonnistuu, niin se tarkoittaa sitä, että emme ole oppineet menneisyydestä. On sitten kyse veropetoksista eh, tai ääriliikkeiden eh, eh, retoriikasta – ja äh, ihmisten hukkumista välimereen. Meillä ei ole mitään kokonaisvaltaista ma- maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. Minä toivoisin sellaista, sellaista parempaa. Blue card question from uh, Mr. F. Täällä on sinisen kortin kysymys herra Etheridgeilta, edustaja Fajonille, olkaa hyvä. If... Kiitoksia. Oletteko samaa mieltä minun jalkapalloanalogiani kanssa? Minä uskon, että jalkapalloa pelataan parhaiten kun äh, kun erotuomari katsoo asiaa kevyesti, hän ei puhalla pilliin jo viiden minuutin välein pikkuasioista. Silloin peli voi olla todella hienoa. Taloudessa voi olla todella hienosti toimiva talous ja se on hienoa katsella samoin kuin jalkapalloottelu. Oletteko samaa mieltä? Madame Fajon, please. Ne, vem, spoštovani kolega, če sem čisto razumela vaše vprašanje. En nyt tiedä, ymmärsinkö oikein teidän kysymyksenne. Minä en itse ole mikään jalkapallointoilija, mutta urheilussa on paljon mukavaa. Se kuitenkin yhdistää meitä. Siksi toivoisinkin, että Euroopassa meillä on paljon urheilutapahtumia ja teidän vertauksenne kyllä, jos sitä verrataan talouteen ja työpaikkoihin, no Kyllä, tämä rinnakkaisuus selvästi on näkyvissä. Seuraavaksi edustaja Tang, olkaa hyvä. Thank you voorzitter. En voor good football game of... Kiitoksia puhemies. Hyvässä jalkapallopelissä tarvitaan myös tasa-arvoiset mahdollisuudet Komissio haluaa olla poliittisesti kunnianhimoinen, sitä pidän hyvänä, koska sitä tarvitaan, jotta Eurooppa hyödyntää viimeisen mahdollisuutensa. Nyt kysymys kuuluu, onko äh, työohjelma 2015 todellakin niin kunnianhimoinen. Ja komissio tässä viittaa kolmeen asiaan. Ensinnäkin parempi lainsäädäntö. Tämä ei saa hukkua keskusteluun säännöistä. Parempi lainsäädäntö äh, koskee Eh, tarkoittaa Eurooppaa, jonka kaikki kansalaiset ymmärtävät. Ympäristölainsäädäntöä tarvitsemme, jotta eh, kääntyisimme kannoillamme eh, esimerkiksi kestävässä taloudessa ja olen iloinen, kun kuulen, että meillä on uusia ehdotuksia liittyen ilmanlaatuun ja kiertotalouteen vielä tänä vuonna. Ja sitten LuxLeaks osoitti, että asiat menevät ihan periaatteellisesti väärin verolainsäädännössä Euroopassa. Ja nyt komissiolta pyydetään uutta ohjelmaa, jossa on enemmän avoimuutta, mustia listoja yrityksille ja enemmän sääntelyä niin, että yksipuoliset verorakennelmat saadaan poistettua. Kolmanneksi Jean-Claude Juncker lupasi meille Euroopan, joka saa kolmen A-luokituksen sosiaalipolitiikassa. Se ei onnistu ilman perustavan laatuista lainsäädännön ja direktiivien uudistusta. Tätä, tästä tätä vielä paljon sanoa. One minute, 30 uh, seconds, please. Arena puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies. Niin, Sanoitte, että komission täytyy keskittyä olennaiseen sosiaali- turva mielestäni on Euroopassa olennainen oikeus. Ja teidän ohjelmassanne sanotaan, että sosiaalista dumpingia täytyy käsitellä myös yhdessä työntekijöiden liikkuvuuden näkökulmasta ja, ja välttää väärinkäytöksiä. Tämä sosiaalijärjestelmän dumping-muoto on itse asiassa koko Euroopan sosiaalisen mallin vastainen ja työntekijöitä vastaan. Ne työntekijät, jotka olisivat parhaiten sitten suojattuina itse asiassa ajautuvat työttömyyteen ja sitten ne, jotka eivät ole alkuunkaan suojattuja, päätyvät työmarkkinoille ja PK-yritykset ajautuvat tämän takia konkurssiin Euroopassa. Hyvä Juncker, että te eikä, enkä minä, kumpaakaan meistä ei ole valittu rikkomaan eh, PK-yrityksiä eikä tätä sosiaalista mallia Euroopassa. Meidän täytyy nyt tutkailla erityisesti tuota lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä, mutta myös käydä läpi kaikkia muitakin välineitä, jotta Euroopan sosiaaliturva todella pysyy keskiössä. Ja sitten äitiysloma-asiasta onkin jo puhuttu ja minä olen tyytyväinen siitä, että lopultakin komissio on ottanut tämän asian keskusteluunsa, mutta myös neuvoston täytyy kantaa asiassa vastuunsa. Ja haluaisin huomauttaa, ettei kuusi kuukautta juuri kovinkaan paljon ole. Raskaus kestää yhdeksän kuukautta ja toivon, että me löytäisimme tähänkin asiaan ratkaisun. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ujeli alelnök úr én nagy reményekkel szavaztam meg az önök. puhemies minulla on suuria toiveita ja minä myös äänestin teidän puolestanne muutama viikko sitten koska uskoin että taloutta saadaan liikkeelle että päästään kasvuun ja että meillä olisi vähemmän työttömyyttä. Tiedättekö, mikä sektori tämä vaikuttaa eniten siihen, että me todellakin saamme hyviä työllisyyslukuja ja investointeja? Se on matkailu, turismi. Ja matkailu, turismi ei tullut esille yhdelläkään sanalla teidän työelämässänne, mutta me kuitenkin meillä on kuitenkin, jos puhumme yhtenäisestä Euroopasta, kilpailukykyisestä Euroopasta, niin silloin meidän täytyy puhua tässä, jos haluamme ratkaista työttömyyskysymykset, Euroopassa meidän täytyy puhua myös tästä sektorista. Meidän täytyy muistaa, että tämä 50 prosenttia tuloista täällä Euroopassa tulee matkailusta, turismista. Ja minä tarjoan teille ker- mielelläni apua. Minä olin aikaisemmin valtiosihteerinä, siis matkailualan valtiosihteerinä, ja monet sadat ovat, ovat ilmoittautuneet matkailun interryhmään ja minusta tämäkin sektori pitäisi näkyä teidän työohjelmassanne. Unkarilaisena minulla oli, minä viime viikolla lähetin teille kirjeen herra Juncker siitä, että, että tässä vaaliohjelmassa – on, on loukattu sääntöjä. Minä en ole saanut vastausta tähän kirjeeseen, mutta tuli vaan tämän, tällainen lausuma, joka osoitettiin unkarilaisille lehdistölle, mutta toivottavasti me voimme olla hyvässä yhteistyössä kuitenkin. Kiitoksia edustaja Utseli. And uh, this uh, ends uh, the list of... Ja tähän päättyy puhujalista, mutta meillä on tämä perinteinen menettely ilman puhujalistaa. Minulla on tässä yli kaksi tusinaa puheenvuoropyyntöä, koska meillä on näin pitkä lista, niin minun on käytettävä puhemiehen oikeuksia ja jakaa aika mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja ottaa huomioon pyyntöjen määrä ja ryhmät ja annan nyt, sanon nyt ne ihmiset, jotka saavat maksimissaan minuutin puheenvuoron. Meillä on kahdeksan. Mr. Siekirski, Mr. Tarabella, Mr. Sera Santos, Mr. Marias Notis, Mr. Faria, Mr. Senra Rodriguez and Mr. Castaldo This may come in uh, Saattavat olla eri järjestyksessä, mutta nämä ovat ne ihmiset, jotka puhuvat tässä keskustelussa vielä. Edustaja Lavia. Can I start? Saanko aloittaa? Rodriguez. Edustaja Rodriguez. Right. Please. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja Juncker, varapuheenjohtaja Timmerman, tämän äh, parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtajana äh, haluaisin sanoa, äh, kuinka tyytymätön olen ja kuinka tyytymättömiä kollegat ovat siitä, että kiertotaloutta koskeva paketti ja ilmanlaatupaketti on vedetty pois. Me kuuntelimme teidän uutta ehdotusta eh, siitä, mikä juuri nyt on virastoista tullut näistä parannusehdotuksista. Eh, odotamme niitä, mutta jos joku voisi tulla kertomaan eh, meille, miten nämä ehdotukset ovat parempia, niin arvostaisimme sitä kovasti Hyvä varapuheenjohtaja, olemme kutsuneet teidät ympäristövaliokuntaan useaan otteeseen ja odotamme vielä vierailuanne. On selvää se, että että kun perustelitte paketin poisvetämisen yksinkertaisesti sillä, että ei ollut mahdollista päästä yhteisymmärrykseen toimielinten välillä. Vielä ennen kuin meillä oli mahdollisuus tarkastella tuota pakettia, niin sitä me pidimme vähintäänkin naurettavana seuraavaksi edustaja tarabella olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin kaksi tuntia on jo kulunut eikä maataloudesta ole puhuttu vielä mitä, vaikka se vie talo, talousarviosta huiman summan. Ja erityisesti jos ajattelemme äh, koulumaitojärjestelmää ja hedelmien jakojärjestelmää koulussa, tämä pitäisi olla yksinkertaisempi ja myös sitten peruskoulutuksessa tarjota oppimismateriaalia. Ja tässä on ikävää, että tätä ei ole mukana ja haluaisin selvennystä komissiota, samoin kuin luomuasetus, koska on ollut kaikenlaista väärää luomutuotantoa. Luomutuotanto kuitenkin kasvaa Euroopassa. Minä haluaisin, ettei komissio missään tapauksessa vedä pois näitä sääntöjä. Odottelemme tätä, mitä komissio aikoo tällä alalla tehdä. Kannattaisi antaa maatalousalalle selkeä viesti tästä kysymyksestä. Maria Kierros, olkaa hyvä. Κύριε Juncker, εκπλήσωμαι που σας βλέπω εδώ. Νόμιζα ότι είχατε πάει στην Αθήνα. Herra Juncker, olen hämmästynyt, että olette täällä. Luulen, että te menitte Ateenaan tukemaan eri poliitikkoja. Te, ja tähän tapasitte Moskovitsin ö, Kreikan. Herra Juncker, teidän äskeinen lausumanne ilmaisi poliittiset ö, ensisijaisuutenne tiettyjen ihmisiä silmällä pitäen, poliitikkoja silmällä pitäen. Ja kun järjest, va, Kreikassa järjestetään kohta vaalit, kuka te luulette olevanne, herra Juncker? Uusi Ateenan hallitus, kuka antoi teille oikeuden puuttua sisäpolitiikkaan Kreikassa? Oletteko te komission puheenjohtaja vai, vai Troikan edustaja ja velkojen edustaja? Yrittäkää käyttäytyä, herra Juncker. Olkaa puolueeton tämä, on, on, tämä perustuu sopimukseen. Teidän täytyy, te joudutte juomaan tämän katkeran kalkin, eh, te ja teidän ystävänne ja teidän tuke, tukijanne Kreikassa, koska Kreikan kanssa lähettää viestin seuraavissa e-, vaaleissa. Seuraavaksi edustaja Faari, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tässä puhutaan 2015 toimintatyöohjelmasta. Jotkut ympäristöasiat on jätetty ulkopuolelle, jätteiden kierrätys, ilma, ilmanlaatu ja kierrätystalous. Hyvä komission johtaja Juncker, mihin tässä nyt ollaan päätymässä? Ilmasto, ilma vain saastuu jatkuvasti se sen pitäisi olla selkeänä tavoitteena kuitenkin. Samoin kuin tuon jätteiden käsittelyyn se pitäisi ottaa vakavasti. Näin, hyvä Juncker, varmasti jo tiedättekin, että monet jäsenvaltiot, kuten Saksa ja Ranska, ovat toivoneet tiukempaa linjaa tähän asiaan myöskin. Ja entä sitten, hyvä Timmermans, ympäristövaliokunnan viime viikon lausunto siitä, ettei ympäristödirektiivien heikentämistä hyväksytä? Senra Rodriguez, olkaa hyvä. Gracias, president. Kiitos puhemies. Hyvä Juncker Yksi kolmesta naisesta Euroopan unionissa kärsii miesten aiheuttamasta väkivallasta ja tässä ensi vuoden työohjelmassa ei näytä puhuttavan siitä alkuunkaan. Maatalous ja kalastus, ne ovat yhteiskunnan merkittävä tekijä ja niillä on paljon työpaikkoja Euroopan unionissa edelleenkin. Siitäkään ei puhuta sanakaan eikä myöskään pk-yrityksissä se on nollassa. Köyhyys, nälkä, syrjäytyminen, niitäkään ei ole, te ette ole muistaneet alkuunkaan mukaan niitä ryhtyä torjumaan. Ja näin, näin tuhannet ja tuhannet ihmiset menettävät muun muassa asuntonsa joka päivä. Ei ole kyse tasa-arvoisuudesta. Työpaikat jatkuvasti tulevat epätyypillisemmiksi, sosiaalioikeuksia poljetaan ja julkisia palveluita yksityistetään, esimerkiksi opetusta ja terveyspalveluita. Oletteko te vain unohtaneet nämä vai onko ne oikeasti jätetty jätetty ohjelman ulkopuolelle. Edustaja Castaldo, olkaa hyvä. Vuosia sitten tuo eh, suuri mies Paolo Borsellino sanoi, että politiikka ja mafia ovat kaksi voimaa, jotka elävät saman eh, alueen eh, valvonnasta. Joko ne sotivat keskenään tai sitten ne sopivat asioista. Usein ne sopivat astioista. Näin tietävät Roomankin asukkeet. 37 pidätystä, ähm, useita poliitikkoja, sotilaita, ja yrittäjiä. Tämä on järjestäytynyttä rikollisuutta. Kun te esittelitte Ohjelmana ja sanoitte, että sen torjuminen on eurooppalainen velvollisuus. Nyt on mentävä tekoihin. Rahan pesun välinen ehdotus on hyvä, mutta se ei riitä. Jos me emme poista veroparatiiseja ja pankkisalaisuutta, niin lopulta voittaa omertaa ja me kaikki häviämme. Mafia ei voi enää sanoa ihmisistä, ettei se niitä tunne, ettei se, niitä ole olemassa. Hiljaisuus on mafia. Seuraavaksi edustaja Siekirski, olkaa hyvä. Pominę pochwały i podziękowania. Wiceprzewodniczący Timmermans. Puhemies, Äh, Timmermans sanoi, että jos jotain ei tässä ohjelmassa ole mainittu, niin sitä, se ei olisi sitten merkittävää. Sitä ei tämä olekaan tarkoita. Olin ymmär, olen niin tästä siis sitä, että 2015 vuonna on myös muitakin prioriteetteja. Mutta kuitenkin me, meidän toimemme eivät välttämättä onnistu eivätkä menesty. Euroopan unionissa on runsas joukko ongelmia. Parlamentti, neuvosto ja komissio ovat usean ongelman edessä. Ajattelimme vaikkapa maitokiintiöitä, Ukrainan konfliktia, Venäjän kauppasaartoa ja esimerkiksi sianlihaa tuotantoa siihen, sen, siihen nähden. Myös kouluohjelmat ovat hyvin hankalia kysymyksiä. Ne ovat kuitenkin sosiaaliselta kannalta tärkeitä kysymyksiä. Minä haluaisin lopuksi huomauttaa, ettei näitä ohjelmia ja näitä aihealueita pitäisi unohtaa ollenkaan. Ne pitäisi ottaa prioriteeteiksi myös vuodeksi 2015. Puheenjohtaja keskeyttää. Edustaja Serao Santos, olkaa hyvä Signor Presidente Commissione Europea, signor Commissario, Puhemies, komission jäsen, haluaisin vedota komission, että se toimisi ennaltaehkäisevästi maitoalalla. viisitoista maitoalalla saattaisi syntyä todellisia ongelmia ja hintojen volatiliteettia. Minä tulen Atsoreilta ja siellä tuo tuotetaan 30 prosenttia Portugalin maidosta. Mm, me viemme maitoa johtuen hyvistä investoinneista parempaan teknologiaan ja hyvästä hallinnoinnista, jolloin saamme hyvän tulon investoinneistamme. Nyt meidän pitää löytää hyviä ratkaisuja näiden markkinoiden sääntelemiseksi ja jotta saadaan aikaan sellaisia rakennemuutoksia, että pystymme voittamaan ongelmat myös merialan rahastoa tulisi käyttää sen tavoitteisiin eikä lyhytaikaisiin hankkeisiin. European Commission uh, Vice President. Uh, Komission puolesta varapuheenjohtaja Frans Timmermans, joka vastaa paremmasta äh, sääntelystä. Ja meidän sääntömme on maksimissaan viisi minuuttia, jotta voitte nyt äh, äh, toimia niin kuin sanotte. Uh, Mr. President, and it's, it's... Kiitoksia puhemies. Tämä on tietenkin vielä uutta kuunnella teitä, ettekä te ole sitten kommentoimassa jäsenvaltioiden taloutta, mutta näin teidät nyt uudessa roolissanne ja tehtävässänne. Eikö me tähän totu. Minulla on vähän kokemusta Euroopan parlamentista. Minä no-, opin nopeasti. Olin kansallisen parlamentin jäsen useamman vuoden ajan. <clears throat> Minut valittiin kuusi kertaa ja siinä tottuu kansallisen parlamentin työhön. Ja nyt minun täytyy tottua työskentelemään Euroopan parlamentissa, joka on erilaista, toisenlaista. Olisin, olisin mielelläni kysynyt herra Farasilta, mutta ilmeisesti hänellä ei ollut aikaa äh, odottaa Äh, minun kommenttini. Minä en ole kovinkaan tottunut siihen parlamentaarisissa keskusteluissa, mutta näin, se, näin sitä taaplataan. Toisekseen äh, asiakirja vuodettiin viikolla ja puheenjohtaja Junckeri ja minä olimme todellakin järkyttyneitä siitä, koska se ei todellakaan auta meidän työskentelemään. Ja se, mitä tapahtui, se luo valtavan äh, hälyn mediassa ja te reagoitte siihen tänään. Monet teistä mainitsitte nämä vuodetut dokumentit. Minä päätin omalla parlamentaarisella kokemuksellani, että en reagoi. Minä olisin voinut heti tullut sanoa, että tämä ei ole se, mitä me teemme, että meillä on erilainen linja, me teemme poliittiset päätökset siitä, mitä me teemme työtä, mutta meidän kunnioituksemme parlamenttia kohtaan tarkoittaa sitä, minä haluan tehdä sitä, minä halusin esitellä komission työohjelman parlamentissa, eikä mediassa. Siis te kaikki taistelette ainakin jos joku, jos joku luottaa dokumentin, jos joku kukaan ei puolusta teille, silloin kaikki kuulevat, että, että reaktioita siitä, että asiakirja on vuodettu, minä pyytäisinkin teille, jos minä odotan sitä kun niitä minun pitää osoittaa parlamentille, että minä esitän, esittelen ohjelman täällä, niin pyydän teitä myös kuuntelemaan minua, mitä minä sanon, ja reagoi siihen, mitä minä sanon. Älkää reagoi siihen, mitä te olette luken, lukenut jostakin vuodetoista asiakirjasta lehdistössä. Se tietenkin helpottaa meidän työtämme kovin paljon. Jos me kuuntelemme toisiamme, minä kuuntelen teitä, ja tämä on se, mistä me, pää, me päätämme tästä komissiossa, ja tätä me aiomme tehdä. Ja todellakin, <clears throat> kuten sanoin hyvin selvästi, me olemme tehdä ympäristön osalta säilyttää tiettyjä ohjelmia. Me, me, me sitten selvitämme jätepaketin, mutta me teemme sen kiertotalouden hengen mukaisesti. Me haluamme varmistaa että, tämä, että Junckerin suunnitelma mahdollistaa myös investoinnit kiertotaloudellisuuteen. Emme me heikennä kunnianhimoamme tasoa, emme me sitä tasoa alenna. Et me emme tee tätä. Me, me teemme joitakin muutoksia joihinkin ehdotuksiin, jotka ovat pöydällä, koska me uskomme, että joko ne äh, luovat tarpeettomia äh, taakkoja, tai me voimme tehdä parempaa sääntelyä, tai sitten komission täytyy kantaa roolinsa riippumattomana lainsäädännön esittäjänä ja pitää yrittää esittää, äh, saattaa muut instituutiot yhteen, jotta saadaan tehtyä päätöksiä. Tämä on meidän roolimme, tätä me teemme, mutta myönteisessä hengessä, eikä niin, että alennetaan standardeja. Ja samaan tyyliin sosiaalista asioista. Tämä on äärimmäisen tärkeää komissiolle, että me, että me viemme asioita eteenpäin. Erityisesti minulta kysyttiin muun muassa komission työnohjelmassa sanotaan työvoiman liikkuvuuspaketissa, mitä me teemme. Me tuemme liikkuvuutta, me vastustamme vasta- väärinkäytöksiä, koska niitä on, ja sehän taas tietenkin heikentää vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Me haluamme että työntekijät voivat käyttää työpaikkoja myös muissa jäsenvaltioissa jos ne ovat käytettävissä. Mitä me teemme sen? Me haluamme saada tuollaisen, laajan tietokannan vapaista paikoista. Me päivitämme sosiaaliturvasääntöjä, luomme parempaa lähetetyötyöntekijän säännöstöä niin, että, että sitä ei voida väärinkäyttää. Ja tulee olemaan myös niin kuin olen iloittanut, uu, lähetetyön, lähetetyöntekijöitä koskeva direktiivi tullaan uusimaan 2015 sillä tavalla, että sosiaalista palkomyyntiä että ei voida enää sallia, koska sellaista tapahtuu edelleenkin. Esimerkiksi liikennesektorilla te voitte tällaista kuulla. Tällä tavalla, näin kunnianhimoisia me olemme. Me puhumme sitten naisten asemasta. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että me emme puhu pelkästään mikä on oikein, mikä on moraalisesti oikein että isänä en voi hyväksyä, että kaksi tytärtäni on työmarkkinoilla huonommassa tilanteessa tai yhteiskunnassa huonommassa tilanteessa kuin kaksi poikaamme, mutta tässä on taloudellisiakin syitä. Me, me haittaamme Euroopan taloutta, koska me emme luo tasavertaisia suhteen edellytyksiä työmarkkinoilla, mutta meidän täytyy olla myös pragmaattisia. Direktiivi direktiivi äitiyslomasta on monissa jäsenvaltioissa ollut jo on ollut jo todellisuutta monissa, koska nyt tämä on ollut kahdeksan vuotta pöydällä ja jäsenvaltiot menevät oikeastaan pidemmälle kuin täällä yleensä. Me yritämme parantaa tilannetta, että me tarkoittaa sitten että me voimme tehdä sen tämän ehdotuksen pohjalta. Osoittakaa meille muita niin mahdollisuuksia, niin me helpotamme. Mutta, mutta mutta muuten me emme voi parantaa naisten asemaa ja tilannetta työmarkkinoilla. Me esitämme äh, muitakin aloitteita osoittaaksemme, että me aiomme mennä eteenpäin näissä asioissa. Ja totta kai eh, koska jos Farage olisi ollut täällä, olisin sanonut, että on yksi asia, mistä olen samaa mieltä hänen kanssaan. On hyvä pidä käydä keskustelua asioista, joista olemme samaa mieltä. Olisin toiv- sanonut hänelle, kun hän sanoi, että on liian paljon taakkaa EU-laajuisesti PK-yritysten harteille. Ja meidän täytyy tehdä jotain, jotta tämä taakka kevenisi PK-yritysten harteilta. Jos taakkaa kevennetään PK-yritysten harteilta, niin hyvin nopeasti ne palkkaavat yhden, kaksi tai kolme uutta ihmistä. Ja tämä on suora panostus niin työttömyyden vastustamiseen Euroopan unionissa. <clears throat> Siinä mielessä herra Farage kerrankin oli Eurooppa-henkinen mutta ehkä minä sitten kuitenkin ymmärrän, mitä hän silloin, mikä oli hänen fiiliksensä silloin todellisuudessa, mutta haluan kuitenkin haluan sisällyttää hänetkin tähän keskusteluun, miten me etenemme Euroopan e-, eteenpäin viemisessä. Sitten loppuhuomautus, koska täällä tuli esille monissakin puheenvuoroissa. Totta kai on monia tärkeitä asioita, koska asia on tärkeä niin ei se tarkoita sitä, että, että Euroopan pitäisi välttämättä tehdä se niitä, jos me haluamme parantaa tilannetta työmarkkinoilla, jos me haluamme tilannetta, parantaa sosiaalista tilannetta jäsenvaltioista. Eihän se voi tulla pelkästään EUlta. EUlla on oma roolinsa, mutta on yhtä tärkeää on se, että jäsenvaltiot tekevät myös oman, oman työnsä. Siksi ehdottaisinkin, että komissio ja Euroopan parlamentti yhdessä pyrkisivät saamaan neuvoston tähän keskusteluun, koska näistä asioista täytyy saada eteenpäin jäsenvaltioissa, ja jäsenvaltiot ovat edustettuina neuvostossa, ja siksi ne täytyy saada mukaan, jos me haluamme ottaa näitä aimoaskeleita eteenpäin. Vielä kerran, me olemme komission, komission työryhmää valmisteltu, me olemme esitelleet se teille tänään, ja ainakin minun osaltani tämä on dialogin avaus, eikä suinkaan viimeinen sana komissiolta. Me olemme halukkaita kuuntelemaan teitä huolellisesti, jotta voimme varmistaa, että me saamme tuloksia työpaikkojen luomisessa ja kasvun aikaansaamisessa. Ja, niin kuin Euroopan parlamentissa on sanottu. Kiitos. Kiitoksia. Ja keskustelun päätteeksi komission puheenjohtaja Juncker, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Ensiksi tahtoisin huomauttaa, että meidän täytyy tietysti muuttaa toimintatapojamme. Minä olen osallistunut komission puheenjohtajien kokoukseen. Kaikki siellä sanottiin, mutta johtopäätöksiin ei päästy. Timmermans ja minä olemme osallistunut, osallistuneet myös puheenjohtajakokoukseen, mutta nyt tässä vaikuttaa siltä, ettei näitä kokouksia kuuna päivänä olisi järjestettykään. Ja kolmanneksi me olemme esitelleet teille komission toimityöohjelman pikemminkin kuin lehdistölle nyt sen kummemmin. Niin. It is not uh, appropriate behavior in the parliament. Uh, please remove it. Uh. Tämä ei ole sopivaa käytöstä parlamentista. Viekää pois. Juncker, olkaa hyvä, jatkakaa niin tässä nyt on minä tässä kyllä ymmärrän näitä vuoropuheluja, ei tänne tarvitse mitään lippuja kantaa. Minä haluaisin sanoa, että puheenjohtajakokouksessa haluaisin myös käydä keskustelua siitä, miten toimitaan silloin, kun työohjelma esitetään, koska tämä on nyt ollut sekä teidän että meidän kannatamme turhauttavaakin. Mehän emme vastaa tästä työjärjestyksestä. Meidän täytyy nyt miettiä, miten me voimme tätä edistää parempaan suuntaan. Ja sitten haluaisin kiinnittää huomiota muutamiin, muutamiin kohtiin. Me kuuntelemme parlamenttia ja neuvostoa ja havaitsen, ettei kukaan ole tätä peruskohteliaisuussääntöä toimielinten välillä ottanut esille. Timmermans ja minä olemme saaneet eri aloitteiden luettelon ja kaikki ne ehdotukset kyllä liittyvät myös parlamenttiinkin osa sitten, esimerkiksi akta, se on heitetty pois, monta muutakin kohtaa, jotka ovat sitten saapuneet tässä parlamentissa vastustuksen piiriin ja ne on sitten siirretty pois tuosta ohjelmasta jos me olisimme tänne nyt sitten tulleet väittämään, että kaikki kysy, tekstissä myös kaikki sellainen, mitä, minkä te olette hyväksyn, hylänneet, niin, ja teemme tässä 130 uutta ehdotusta, me emme niistä vedä mitään pois, ja teen vain uusia ehdotuksia, olisitteko te sitten meille osoittaneet suosiotanne. Me olemme kyllä, kylläkin nyt juuri tehneet niin kuin te pyysitte, ja myös ensi vuonnakin näin teemme. 2015 ohjelma on nyt esitetty, ja seuraavana vuonna esittelemme sitten 2016 vuoden ohjelmaa parlamenttia kuunnellen sitten verotuksesta, no siitä kaikki on varmasti sanottu ja tässä varmasti sitten kaikkien, kaikkiin toimiin ryhdytäänkin. Tämästä on puhuttu jo vaalikampanjan aikana ja komission ohjelmassa. Lisäksi on puhuttu paljon avoimuudesta. No tämä on sinänsä aika humoristinenkin sana tässä talossakin komissio ja Timmermans on tehnyt paljon työtä viime viikkojen aikana ja me olemme tehneet ehdotuksen komission sisäisestä avoimuudesta. Komission jäsenet, kabinetit ja pääjohtajat, heidän täytyy välittää tietoa yleisölle tapaamisistamme. En ole kuitenkaan kuullut tässä talossa, tämän talon toimivan juuri niin toimikaa tekin niin, tehkää tekin niin, toimikaa yhtä avoimesti kuin komissiokin. Huomennahan te voitte heti äänestää sellaisesta tiedonannosta, että teette <laughs> juuri niin kuin komissiokin avoimuuden saralla. Ja sitten Kreikasta. No, minä en ymmärrä Kreikkaa, joten en ihan tiedä, mitä kreikkalaisissa sanomalehdissä, sanomalehdissä on puhuttu, mutta tässä on varmasti kyse Kreikan ääriliikeistä myöskin. No minä en ollenkaan ajatellut, että te voisitte täällä nyt olla sellaisia ääriliikkeen edustajia ja siksi en ymmärrä, miksi eh, tässä nyt sitten vasemmisto eh, puolustaa äärioikeistoa. Minä en pidä äärioikeistosta, äärioikeistosta inhoan sitä ja minä ja minä johdan komissiota, mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että kun tulen tänne Strasburiin, niin sitten minu, minä en sanoisi yhtään mitään. Minä kyllä usein Ranskassa, Saksassa ja Belgiassakin olen sanonut monia sellaisia asioita, jotka eivät kiinnosta, eivät, joita he ei haluta kuulla. Minä kuitenkin eurooppalaisessa poliittisessa keskustelussa sanon kaiken olennaisen. Euroopan poliittinen ja komissio on myös poliittinen. välitän huolenne näistä työskentelytavoista ja avoimuudesta sekä puhemiehistölle että puheenjohtajakokoukselle. Näin ollen tämä keskustelu on päätöks, päätetty ja äänestys on seuraavassa täysistunnossa tammikuussa. Um, kiitoksia kollegat, herra Juncker, kiitoksia teille. Me jatkamme keskustelua vain budjetista, mutta ennen kuin siirrymme keskusteluun, ensinnäkin suhteessa siitä, ettei nosteta vastaväitettä delegoidusta säädöksistä eiliseen, eiliseen keskusteluun riittyen. Tässä ei ole sitten vastaväitettä vuorokauden sisällä ja 105 säännön mukaan kohdan 6 suositus on hyväksytty ja se julkistetaan huomisen teksteissä keskiviikkona 17. joulukuuta. Ilmoita myös parlamentille, että työllistyksen 231 4 kohdan mukaan ei ole pyydetty äänestystä oikaisu